Chris uh, here as well. good morning everybody. Um, it will be great. Hyvää huomenta kaikille. Olisi hienoa, jos voisimme asettua paikoillemme ja aloitella, koska meillä on, sanoisinko, haasteellinen esityslista näin puheenjohtajan kannalta. Puhujia on paljon. Tervetuloa oikein lämpimästi kaikille. Voisiko pyytää kaikkia istuutumaan myös siellä salin takaosassa? Olisi hyvä, jos voisimme aloitella. Ettekö kuule minua? You can't hear me. Kuuluuko? Kyllä. Tulkkaus käsittääkseni on lähes kaikkiin kieliin, kaikkiin kielin joita oletamme, että täällä voidaan käyttää. Ne, jotka ovat olleet kuulemistilaisuudessa ennen, tietävät, että voitte ottaa kuulokkeet korville ja valita sieltä teille sopivan kanavan. Huomenta myös tietysti työtä tekeville tulkeille. Meillä on hyvin tiukka ohjelma tänään. Toivottaisin teidät oikein lämpimästi tervetulleeksi Euroopan parlamentin ja meidän sisämarkkina kuluttajasuoja valiokunnan nimissä tähän kuulemistilaisuuteen. Viimeksi kuluneen kahden vuoden aikana tämä on nyt toinen kuulemistilaisuus standardoinnista. Monet olivat ilmeisesti mukana jo ensimmäisessä kuulemisessa, kun katsottiin koko standardoinnin tärkeyttä, merkitystä – jossa ennakoitiin tavallaan tätä tärkeää komission lainsäädäntöehdotusta, jolla päivitetään EUn standardointipuitteita. Ja nyt katsomme enemmän yksityiskohtia. Tervetuloa tänne Lara Komi, joka on hyvin ahkera varapuheenjohtaja ja hänen standardointiohjelman esittelijä. Näin täällä varjoesittelijöitä myös – jotka tekevät paljon työtä, Schaldemöse, Ruule ja Kasosnik ja Mayer myös. Lisäksi lämpimästi tervetuloa Regirek, joka on teollisuusvaliokunnan valmistelija ja Proust kansainvälisen kaupan valiokunnasta molemmat lausunnonlaatioita. Lämpimästi tervetuloa ja kansainvälisesti meillä on myöhemmin osio, jossa katsotaan juuri tuota kansainvälistä ulottuvuutta ja silloin kuulemme mielellämme myös teidän kantajanne. Ja hallinnollinen seikka. Kokoustamme voi seurata netissä ja tiedämme aikaisemmasta kuulemistilaisuudesta, että monet ihmiset tekevät standardointikomiteoissa työtä ja haluavat seurata tätä kuulemistilaisuutta. Jos siitä kuuntelette, tietokoneen ääressä, niin oikein hyvää huomenta ja kiitos siitä, että kehittelette standardeita. Tiedämme, että ainakin 100 000 ihmistä tai ehkä useampikin erilaisista standardointielimissä kautta Euroopan ovat tavallaan osallisena tässä koko ehdotuksessa. Ennen kuin annan jäsenten Kirek ja Prust esitellä omia kantojaan, Haluan vielä toivottaa tervetulleeksi komission tiimin Kareja Crespo ja Lilian Friedman ja hänen tiiminsä. Kaikki ovat täällä tänään. Kiitos oikein paljon, että tulitte paikalle. Seuraavaksi annan siis eteenpäin puheenvuoroja ja sitten siirrymme kuulemiseen. Ja tässä aluksi sanoisin seuraavaksi vain kaksi seikkaa. Ensinnäkin puhujille – Kiitos oikein paljon. Kiitos siitä myös, että annoitte jo ennalta materiaalia. Se on siellä asiakirjan nipussa. Teillä on myöskin puhujien CV, joten en puhu niistä sen enempää, mutta saatte lukea sieltä heidän osaamisestaan. Voitte katsoa siis lähemmin ja minä esittelen heidät hyvin lyhyesti, jotta kaikki ehtisivät puhua. Kaikkien on pidettävä kiinni puheenajasta. Tiedän, että tämä rajoittaa teitä, mutta muuten emme pysty kuulemaan kaikkia. Pidemmittä puheitta. Annan Lahdan mahdollis- mahdollisuuden avata tämän kuulemistilaisuuden. Buongiorno a tutti, sono molto contenta di essere qui con voi. Per... Kiitoksia Malcolm. On erittäin suuri ilo osallistua tähän kuulemiseen tänään. Erittäin tärkeä kuuleminen. Kiitän jo etukäteen teitä läsnäolostanne ja puheenvuoroistanne koko tämän kuulemisen aikana niin kuin puheenjohtaja muistutti. Tässä on kysymyksessä toinen kuuleminen, joka seuraa Kosusnik-kollegamme järjestämää kuulemistilaisuutta. Tänään yritämme hiukan parantaa tietojamme tietyistä seikoista, jotka liittyvät tähän äh, valiokuntautaiseen mietintöön. Nyt meillä on huomattavan tärkeä tilanne tilaisuus parlamentissa käsitellä näitä asioita ennen kuin hyväksytään uusi asetus standardoinnista Euroopassa. Ennen kaikkea on kyse asetuksella on suuri merkitys. Siksi se kannattaakin valvoa, että jokainen voi osallistua ja valvoa ja antaa mahdollisimman hyvät suuntavat niin yrityksille kuin kuluttajillekin. Tämä on myös tärkeä hetki demokratian kannalta. Miksi? Koska politiikan harjoittelu, niin kuin sen päivittäin koemme, se va- niin meidän pitää toimia kansalaisten, kansalaisyhteiskunnan yritysten hyväksi ja tämän takia, niin kuin olette jo nähneet, olemme valinneet tällaisen julisteen, jossa näytetään päivittäisiä tapahtumia ihmisten elämästä. Sitten olemme halunneet edistää vuoropuhelua meidän teidän kaikkien välillä, joka toivottavasti on hyödyllistä. Ja sitten nämä, tämä tapa toimia, toi, jota ehdotamme, toivottavasti tätä kautta voidaan määritellä hyvät kokonaisraamit standardoinnille. Ja näin voidaan ryhtyä tarvittaviin toimiin, jotta voimme myös parantaa standardointia työ. Tietenkään ala tänä aamuna mehän olemme jo pureutuneet tähän asiaan aikaisemminkin. Tärkeitä säädöksiä on hyväksytty parlamentissa viime lokakuussa muun muassa, ja tässä yhteydessä kiittäisin esittelijä Kosnikia. Hän olisi tästä mietinnöstä aiemmin vastuussa. Kiitän myös varjoesittelijöitä. Heidän ansiostaan olemme voineet tehdä työtä hyvässä yhteisymmärryksessä. Olen erittäin iloinen nähdessäni, että Täällä on paljon varjoesittelyitä aikaisemmasta aikaisemman mietinnön yhteydestä, jotka ovat mukana tässä toisessakin vaiheessa. Ja tästä on suurta hyötyä, koska tämä vauhdittaa toimintaamme. Tunnemme nämä tyypilliset piirteet eri alueissa. Me yritämme tehdä lä- läheistä yhteistyötä työtovereidemme kanssa. Näin olen ainakin ennenkin tehnyt ja jatkan edelleen samalla tavalla. Meidän pitää valvoa sitä, että kaikki poliittiset suuntaukset ja ryhmät tulevat edustetuiksi. Se on erittäin tärkeä seikka. Näin voidaan saada aikaan sellainen teksti, joka saa hyväksynnän sitten eri taholta täysistunnossa. Olen muuten tyytyväinen siitä, että kun laadittiin standardilainsäädännön tarkastuspakettia, niin parlamentin ajatuksena on tähän mukaan. Olemme tästä ylpeitä. Ja olemme myös kiitollisia komissiolle. Yritämme löytää sellaisia kohtia, joiden kautta voimme vieläkin parantaa komission ehdotusta. Lähtökohta on jo erittäin hyvä. On tehty hyvää yhteistyötä, mutta vieläkin aina jotain voidaan siellä täällä parantaakin. Tavoitteenamme on toimia käytännöllisesti, tuke, tukeutua tosiasioihin, löytää niitä toimia, joiden kautta saadaan koko prosessi helpommaksi toteuttaa ja voimme parantaa standardointia Euroopassa. Tämä on ratkaisevan tärkeä aihe Euroopassa, tiedämme sen kaikki. Ja kyseisen lainsäädäntötekstin tarkistaminen sai meidät juuri järjestää tämän kuulemisen. Vielä suurin merkitys liittyy tai johtuu siitä, että on tämä talouskriisi. Meidän pitää voida toimia sekä yrittäjän että kuluttajan hyväksi. Heidän Pitää saada nähdä, että esteet, jotka estävät kaupankäytyä, poistuvat. Meidän pitää edistää vaihtoa, kauppaa ja pyrkiä auttamaan äm, pienyrityksiä. Sisämarkkinatoimenpidepaketti ja to, toimenpidepaketti pk-yritysten hyväksi ovat esimerkkejä tästä toiminnasta. Meidän pitää vastata Euroopan tasoisiin sosiaalisiin ja taloudellisiin haasteisiin. Meidän pitää toimia nopeasti, pitää varita lineaarisia vaihtoehtoja ja pitää myös sopeutua muutoksiin, joita edessä tälläkin hetkellä on. Tavoitteet, joita olemme tänään tutkineet, ovat tärkeitä tavoitteita, mutta en nyt halua käyttää liikaa puheaikaa. Se on pois muilta puhujilta. Puheenjohtaja toivoi, että puhuisimme lyhyesti, koska onhan hyvä, että täällä sitten muilla on mahdollisuus esittää ajatuksia. Kiitän vielä, että tulitte paikalle ja toivotan oikein hyvää seminaaria tai kuulemistilaisuutta. Mm, kiitos oikein paljon. Muistutin vain, että meidän pitää toimia oikein esimerkkinä muille puhujille ajankäytön osalta. Sitten edustajat Kerek ja Braust, ehkä ihan lyhyesti kommentit teidän valiokuntienne puolelta. Ihan muutamassa minuutissa, jos se vain sopii, se olisi loistava. Meillä on mahdollisuus keskustella myöhemmin. Mutta ensin edustaja Kielek. Kiitos erittäin paljon puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Ensinnäkin kiitos, että kutsuitte minut tänne. Minä edustan ITRE-valiokuntaa, jossa keskitytään teollisuuden alan kysymyksiin. Tänään me puhutaan standardoimisesta ja teollisuuden ala ei voi olla olemassa ilman standardointia. Kun puhutaan laadusta ja prosesseista, niin niitä pitää työstää standardoinnin näkökulmasta. Kaikki tämä on erittäin tarpeellista kuluttajien suojelun vuoksi ja myös terveydellisistä syistä. Standardit perustuvat parhaisiin käytäntöihin ja demokraattisiin rooleihin, jotka perustuvat konsensukseen kaikkien sidosryhmien osalta prosessi yleensä kestää kaksi-kolme vuotta ja joskus on erittäin vaikea pysyä mukana tässä, kun puhutaan nanoteknologiasta tai IT-alasta tai tieto- ja viestintätekniikasta. Prosessi on erittäin nopea ja joskus meidän pitää käsitellä markkinoiden konflikteja, kun puhutaan yhteen toimivuudesta. 27 EUn jäsenvaltiota ja niiden välisten esteiden poistaminen on erittäin tärkeää, jotta ei siis ylikäytettäisi kansallisia standardeja. Meille on tarpeellista työstää yhdenmukaistettuja standardeja, jotta tuotteet, jotka ovat markkinoilla yhdessä jäsenvaltiossa, ovat myös saatavilla muissa jäsenvaltioissa. Kuten sanoin, demokraattiset menettelyt ja avoimuus on erittäin tärkeää ja kaikkien osapuolten välinen konsensus on joskus erittäin vaikea saavuttaa. Ja joskus tämä tarkoittaa sitä, että pienemmät yritykset, joilla on vähemmän rahaa, erityisesti pk-yritykset jäävät tästä järjestelmästä pois ja silloin markkinat ovat rajoitetut ja tästä seuraa se, että eurooppalaiset standardit tarkoittavat sitä, että eurooppalaiset markkinat ovat sivil, äh, sivilisoituneita ja kulut, kulut alenevat ja kilpailu lisääntyy. Mitä tulee koneteollisuuteen tai kemikaaliteollisuuteen tai lääketeollisuuteen, rakennusalaan, kaikki nämä ovat tärkeitä aloja Euroopassa – ja lisäksi tämä tarkoittaa sitä, että eurooppalaiset tuotteet saadaan eh, markkinoille. Minun mielestäni tämän työn aloittaminen keskustasolla on erittäin tärkeää, erityisesti Euroopan komissiossa. Kyse ei ole keskusjohtoisesta toiminnasta. Me kaikki tiedämme sen standardisointi, se on tärkeää markkinoiden kannalta. Eli yhteenvetona voi sanoa, että jos standardisointi pitää sisällään kaikki standardointijärjestöt Euroopassa, niin tämä ainoastaan lisää kilpailua. Se vapauttaa potentiaalin mahdollisuudet ja mahdollistaa paremman kilpailun. Tänä päivänä standardointi, siitä voitaisiin sanoa, että se on ikään kuin kaksi jalkaa yhdessä järjestössä ja meillä on sääntelyitä, jotka on valmisteltu Euroopan komission ja parlamentin taholla. Kiitos erittäin paljon. Ehkäpä eh, puhuin hieman liian nopeasti. Toivottavasti tulkeilla ei ollut ongelmia. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Hyvin selkeä oli puheenne ja meillä on hyvät tulkit. Kiitos oikein paljon. Nyt edustaja Proust. Oui, monsieur le président, je remercie... Puheenjohtaja, kiitän teidän valiokuntanne erityisesti esittelyä siitä, että minua pyydettiin puhumaan tässä keskustelussa koska laadin lausunnon tähän komission ehdotukseen äh, asetuksesta, koska koskee standardointia. Se vaikuttaa, standardointi vaikuttaa suoraan yliopiston ki, anteeksi, kilpailukykyymme kansainväliseen kauppaan ja toivon, että kahden toimielimemme yhteistyö toimii hyvin, se valiokuntien yhteistyö. Minä pyrin olemaan yhteydessä esittelijän, jotta saadaan aikaan äh, näiden raportin välistä synergiaa. Kiitän komissiolta tästä asetusehdotuksesta. Se tuntuu varsin pitkälti tyydyttävältä kuitenkin, kun ajatellaan kansainvälistä kauppaa. Minusta tuntuu siltä, että parannuksia kyllä vielä tarvitaan. Itse asiassa kansainvälinen ulottuvuus on lähes olematon tässä ehdotuksessa. Ja olen sitä mieltä, että kolmenlaisia asioita pitää vielä kehittää. Ensinnäkin, mikä paikka annetaan ryhmittymille ja tietoteknologialle ja miten käytetään VTOta, kun tunnistetaan spesifisiä erityispiirteitä ja sitten eurooppalaiset standardit maailmanlaajuisesti ja meidän johtaja-asemamme. Mitä tulee foorumeista ja yritysryhmittymistä, niin olen sitä mieltä, että komissio pyrkii tässä tekstissä vahvistamaan legitimiteettiä. Itse asiassa komissio ehdottaa sitä, että tekniset erityispiirteet tunnustettaisiin, joita eri yritysryhmät ovat hyväksyneet ja niitä määritellään liitteessä kaksi. Nämä kriteerit ovat paljon joustavammat kuin standardointiprosessi. Tämä artikkeli kehit- yllyttää suuria yrityksiä kehittämään keskenään tällaisia teknisiä erityispiirteitä foorumin ja ryhmien omien yhteyksensä kautta, eikä kuletakaan normaalin standardointiprosessin kautta. Tämä tässä helposti jää sivuun pk kuuleminen, ympäristöjärjestöjen muiden tahojen kuuleminen ja kuluttajan suoja voi kärsiä. Ja Euroopan tasolla tämä voi aiheuttaa epäreilua kilpailua eurooppalaisten standardointijärjestöjen kesken ja muiden kansainvälisten järjestöjen kanssa, koska nämä standardit eivät sovikaan meidän pk-yrityksellemme. Siis jos kaksi suurta ryhmää, täällähän on näitä edustajia paikalla, muodostavat yritysryhmittymän ja laativat tällaisia teknisiä erityis- piirteitä, joka antaa itse asiassa heille monopoliaseman. Silloin he voivat sanella meille näkemyksiään. Yritykset Euroopassa ja julkiset viranomaiset silloin äh, antaisivat lainlaadinnan jollekin ulkomaalaiselle jättiläiselle. Ja kuitenkin tässä asetuksessa selkeästi viitataan VTOn periaatteisiin, jotka on kappaleissa nämä ovat vain osittain otettu mukaan liitteessä jossa puhutaan näistä vaatimuksista, jotka liittyvät siihen, miten tunnistetaan tekniset erityispiirteet TICn yhteydessä, siis koskee näitä konsortioita ja ryhmittymiä. Ensinnäkin, minkä takia komissio on sitä mieltä, että tämä régime dérogatoire. Tietotekniikka-ala haluaa, että nämä erityiset tekniset piirteet hyväksytään standardina. Tämä luo e-, sekannusta ja luo sellaisen kaksinaisen standardointijärjestelmä kaksivauhtisen. Mitä tulee VTOn kriteereihin liitteessä kaksi, minkä takia komissio ottaa mukaan vain jotkut niistä ja lisää muita, minkälaisia perusteluita tälle valinnalle voidaan esittää. Sitten vaikka tämä on tiedossa mukana, minkä takia komissio ei korosta sitä, että pitäisi käyttää eurooppalaisia standardeja maailmanlaajuisessa kaupassa. Sitten kun käännetään Euroopan ulkopuolisille maille, tässä sillä, tällä voisi olla ratkaisen tärkeä rooli, kun jaetaan ja uudelleen käytetään eurooppalaisia standardeja maailmanlaajuisesti muuallakin. Lisäksi Yhteistyö kolmansien maiden kanssa on myös avainasemassa tässä mielessä. Kahdenkeskiset neuvottelut, joita käymme monien kolmansien maiden kanssa, tuottavat tulosta, mutta mielestämme pitää vahvistaa kumppanuuttamme USAn kanssa, mitä tulee transatlanttisiin suhteisiin ja miten rahoitetaan eurooppalaisia asiantuntijoita, lähetään ulkomaille, niin kuin Kiinan kanssakin on tehty on päätetty lähettää asiantuntija myös Intiaan, mutta tuntuu siltä, että tämä ajatus on jotenkin hävinnyt byrokratian rattaisiin. Mitä tällä mahtaa kuulla? Voidaanko ajatella muita samantyyppisiä kokeiluita esimerkiksi Venäjän kanssa? Lopuksi minä haluaisin palata komission ehdotukseen, joka se otti esille vuonna 2010 konsultaation yhteydessä. Aloitettaisiin tarjouskilpailu Euroopan ulkopuolisille yrityksille näin Euroopan ulkopuoliset järjestöt, esimerkiksi kiinalaiset tai uusialaiset järjestöt voisivat laatia eurooppalaisia standardeita, voitaisiin sit soveltaa Euroopan lainsäädännön mukaisesti. Voin ilolla todeta, että komissio tuntuu valinneen tämän suunnan asetusehdotuksessaan. Itse asiassa vain eurooppalaiset standardijärjestöt voivat pätevöittää eurooppalaiset standardit, koska vain näin voidaan taata järjestelmässä johdonmukaisuus se, että noudatetaan VTO-periaatteita. Kiitän huomiostanne. Oikein paljon kiitoksia, edustaja Proust. Tässä saimme hyvin laajaa alaiset kantanne ja valiokuntanne kannat. Jotkut kysymyksistä, joita esititte erityisesti liittyen tietoteknologian sovelluksiin ja erityistahoihin tässä. Varmasti jäätte tänne vielä kysely ajaksi, joten kuulemme siitä varmasti lisää. Me halusimme myös pyytää komissiota alustamaan. Esittelin komission aikaisemmin. Renate Weisenhoinen halusi myös toivottaa tervetulleeksi. Hän on vastuussa tämän ehdotuksen yksityiskohdista. Hän on hyvin tunnettu täällä valiokunnassamme yhdessä Brinkmanin kanssa, mutta nyt tervetuloa Kaleja Crespo, joka on kaiken kaikkiaan vastuussa varapääjohtajana. Daniel, viisi minuuttia pyydän. Mr. Chairman, Kiitos puheenjohtaja. Hyvät jäsenet, hyvät naiset ja herrat, olen erittäin kiitollinen Euroopan parlamentille ja IMKO-valiokunnalle erityisesti siitä, että tämä tilaisuus on järjestetty. Tässä sidosryhmät pystyvät kertomaan kantansa tästä erittäin tärkeästä asiasta, eli Euroopan standardoinnin roolista kilpailun edistämisessä. Haluaisin ensinnäkin pyytää anteeksi varapuheenjohtaja Janin puolesta, koska hän olisi halunnut olla täällä tänään, mutta valitettavasti hän on nyt kollegion kokouksessa ja hänen piti osallistua tähän kokoukseen, koska sielläkin käsitellään erittäin tärkeitä asioita. Mutta haluaisin ihan aluksi korostaa edellisen puhujan kantoja. Standardointi on yksi erittäin tärkeistä elementeistä Euroopan eurooppalaisen talouden takana. Yhteistyö julkisten toimijoiden ja toimi, teollisuuden alojen ja muiden tekijöiden kanssa standardoiden laatimisessa on vaikuttanut erittäin paljon yhteen Euroopan suurimmista saavutuksista, eli yhtenäismarkkinoiden rakentamiseen, jossa on viisi miljoonaa kuluttajaa. Standardit lisäävät kilpailua, ne auttavat yrityksiä saamaan tai pääsemään tämän päivän globalisoiduneille markkinoille Euroopassa ja maailmassa. Ja ne takaavat yhteen toimivuuden, joka on erittäin tärkeää kilpailulle ja uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämiselle. Ja minä viittaan myös pienten ja keskisuurten yritysten erittäin tärkeään rooliin. Yksi toiminnoistani äh, komissiossa liittyy pk-yritysten toimintaan, ne tavat houkuttelemaan kuluttajia ja ne lisäävät luottamusta ja vähentävät riskiä ja tämä liittyy standardien käyttöön. Ne avaavat markkinoita ja auttavat myyntiä. Ja juurikin tämän vuoksi, koska standardointi on tärkeää, meidän pitää uudenaikaistaa aikaistaa ja meidän pitää pystyä mukauttamaan järjestelmäämme uusiin äh, kilpailun haasteisiin, joita meillä on globaali talous ja tarve saada kestävää kehitystä äh, on erittäin tärkeää. Euroopan standardointiin on vastattava näihin tarpeisiin, joita sen tärkeimmiltä kumppaneilta tulee, ja meidän pitää jatkuvasti pystyä paremmin edustamaan näitä etuja. Ja tämä on standardointipaketin takana jonka komissio on hyväksynyt kesäkuun alussa. Ja siksi me pidämme tätä kuulemista niin tärkeänä ja toivottavasti tässä voimme korostaa näitä tärkeimpiä asioita. Ensinnäkin tämä ajatustapa. Tämä filosofia tämän paketin takana on se, että seuraavan kymmenen vuoden aikana Euroopan standardointi on erittäin e- entistä tärkeämmässä roolissa, koska meidän pitää tukea EUn 2020 strategiaa, jossa edistetään älykkäitä ja kestäviä toimintatapoja. Standardointi on katettuna monessa EUn 2020 lippulaivahankkeessa, esimerkiksi digitaaliagendassa ja innovaatiounionissa on selvää, että sillä on erittäin tärkeä rooli, jos me haluamme päästä tavoitteisiimme seuraavan kymmenen vuoden aikana. Lisäksi on erittäin tärkeä elementti eh, sisämarkkinoiden toimenpidepaketissa. Ja meidän pakettimme pitäisi nähdä kokonaisuutena. Meillä on tiedonanto, jossa annetaan tämä strategia, ja meillä on ehdotus asetukseksi eurooppalaisesta standardoinnista. Sitten toinen kommentti. Paketti on kehitystä eikä niinkään revoluutiota. Eli standardointi on jo menestystarina ja me haluamme parantaa sitä, me haluamme uudenaikaistaa sitä, mutta me emme halua muuttaa sitä, mikä toimii siten, että tämä tulisi pahemmaksi. Eli jos mikään ei ole rikki, niin miksi sitä pitäisi korjata? Me haluamme uuden aikaistaa sitä ja soveltaa sitä uusiin eh, menettelytapoihin, mutta standardit on kuitenkin vapaaehtoisuuteen perustuva eh, toiminta ja se sitä hallinnoi kolme riippumatonta yksityistä järjestöä ja tätä periaatetta ei muuteta. Mutta kuitenkin me yksinkertaistamme tätä olemassa olevaa lainsäädäntöä. Yksi asetus yhdistää 97 neuvoston päätöksen ja direktiivin ja nämä kolme tekstiä yksinkertaistaan yhteen asetukseen ja niillä on vahva oikeudellinen pohja. Ja me otamme esille joitakin puutteita, joita nykyjärjestelmässä on, ja puhun kuudesta asiasta. Ensinnäkin nopeus, nyt puhun ihan nopeasti, koska puheenjohtaja sanoi, että minun pitää nopeuttaa. Eli me haluamme vähentää sitä aikaa, joka standardien kehittämiseen menee. Me voimme toimia paremmin ilman, että menetämme laatua. Ja meidän pitää toimia näin, koska meidän pitää pitää yllä ää, tätä vauhtia. Standardointijärjestöt niitä pyydetään toimimaan nopeammin, mutta lisäksi olemme samaa mieltä niiden kanssa, että me tarvitsemme tulevan työohjelman, jotta voimme määritellä tärkeimmät asiat. Lisäksi me pyrimme edistymään koko ajan. On erittäin tärkeää, että standardoiden kehittämisen nopeus paranee ilman, että laatua menetetään. Sitten toisekseen innovaatiot. Meidän pitää vahvistaa suhdetta standardoinnin ja tutkimuksen välillä ja tarvitsemme paremman roolin yhteiselle tutkimuskeskukselle. Sitten kolmas tärkeimpien sosiaalisten haasteiden vastaaminen esimerkiksi vammaisten ja ikääntyneiden ihmisten tilanteen parantaminen ja ilmastonmuutos, kaikki nämä liittyvät standardointiin ja me voimme tehdä todella muutoksen. Sitten neljäs, inklusiivisuus eli sisällyttäminen. Tänään realiteetti on se, että kaikki PK-yritykset ja muut yritykset eivät ole tarpeeksi edistettyinä standardointiprosessissa ja tätä pitää parantaa. Komissio antaa järjestelmällistä tukea PK-yritysten osallistumiselle ja muiden sidos ryhmien osallistumiselle standardoinnissa. Se pyytää toimijoita takaamaan, että kaikkien sidosryhmien edut otetaan huomioon myös kansallisella tasolla. Sitten viides alue, palvelut. Tämä on erittäin tärkeä standardointi ja Euroopan palveluiden sisämarkkinat ovat tärkeät. Euroopan talous riippuu yhä enemmän, on riippuvainen yhä enemmän palveluista ja tätä trendiä ei ole otettu mukaan huomioon standardoinnissa. Me haluamme, että standardoinnilla tuetaan palveluiden sisämarkkinoita samalla tavalla kuin tavaroiden sisämarkkinoita. Sitten ää, tieto- ja viestintätekniikka ja yhteentoimivuus. Tieto- ja viestintätekniikka koskee meidän kaikkien elämäämme, mutta kuitenkaan tärkeimpiä standardeja ei ole valmisteltu eurooppalaisissa standardointijärjestöissä. Tärkeimmät foorumit ja konsortiumit äh, valmistelevat standardinsa ja komissio haluaa käyttää niiden työtä, jotta se voi varmistua yhteen toimivuudesta. Tämä on erittäin tärkeää sähköisten palveluiden äh, kannalta. Lisäksi asetuksessa asetetaan järjestelmä, jossa mahdollistetaan se, että tietyt tieto- ja viestintätekniikan standardit ovat julkisissa hankinnoissa mukana. Ja me haluamme, että tätä yhteistyötä foorumien ja konsorttejen kanssa edistetään. Sitten ihan viimeisenä, ja kiitos että olette, olet näin suo, suopea minua kohtaan. Sitten globaalit standardit tai globaalien markkinoiden standardit. Haluan olla erittäin selkeä tässä. Standardit ovat erittäin tärkeitä eurooppalaiselle teollisuudelle. Ne vähentävät teknisiä esteitä ja laajentavat maailmanlaajuista kauppaa. Meidän pitäisi jatkaa johtavassa roolissamme kansainvälisissä standardointijärjestöissä esimerkiksi isossa. kuitenkin eurooppalainen standardointijärjestelmä sen pitä, sitä pitäisi edistää ympäri maailmaa sitä pitäisi koordinoida paremmin ja meidän pitäisi saada teknistä tukea. Komissio tukee me tuemme eurooppalaisia standardointiasiantuntijoita tietyissä maissa ja lisäksi me johdamme strategisia keskusteluita kumppaneidemme kanssa. Ensi maanantaina Yhdysvalloissa meillä on TEC ja meillä on Euro- Yhdysvaltojen tärkeä standardointi elin mukana ja tämä on erittäin tärkeää siltojen rakentamiseksi eurooppalaisen ja amerikkalaisen järjestelmän kanssa. Meidän pitää kuitenkin työskennellä myös Kiinassa, Venäjällä, Intiassa ja Brasiliassa sekä Euroopan naapurustossa. Eli yhteenvetona ihan lyhyesti pyrin korostamaan ne tärkeimpiä elementtejä. Tämä on erittäin kunnianhimoinen toimintaluettelo, mutta kyseessä ei ole ainoastaan komissio, joka asettaa e- ehdotuksen pöydälle. Kaikkien sidosryhmien pitää olla erittäin tärkeässä roolissa tässä standardointiprosessissa. Ja me pyydämme, että Euroopan parlamentti ja ministerineuvosto keskustelisivat syvällisesti tästä paketista. Ja me haluaisimme, jos yhteispäätösmenettely menee oikeaan suuntaan, että olisimme siinä tilanteessa, että voisimme edistyä seuraavan Tanskan puheenjohtajuuskaudella. Ja kiitos Puolan puheenjohtajuuskaudelle tästä yhteistyöstä ja toivottavasti 2013 vuoden alussa meillä olisi uusi, uuden aikaistettu standardointiprosessi. Paljon työtä on vielä tehtävänä ja tämän päivän tilaisuus on erittäin tärkeä edistysaskel tässä. Me kuuntelemme teidän keskustelumme mielenkiinnolla ja erittäin paljon onnea ja menestystä tähän kuulemiseen. Kiitos. Uh, paljon kiitoksia. Daniel, lähdet esittelemään viittä kohtaa tuossa neljän minuutin kohdalla, niin ajattelin, että meidän pitää kuunnella tämä kyllä loppuun. Tässä oli ihan hyvä perusta työllemme tänään. Joten kiitos myös sitoumuksesta ja komission sen Tajanin työstä totta kai myös. Hyvät naiset ja herrat, Daniel Kalejo sanoi, että ensimmäinen tavoite tämän paketin osalta oli nopeuttaa prosessia ilman, että laatu kärsii. Ja sehän onkin ensimmäisen osion aiheena. Ja pyytäisin ensimmäisenä puhumaan henkilöä, joka todella on tämän prosessin ytimessä ja käy usein täällä. Elena Santiago, monet tunnette hänet, hän on pääjohtaja Euroopan standardointikomiteassa, senissä ja Senelekin keskuksessa. En voi valitettavasti antaa kaksinkertaista puheaikaa, mutta tuo kuusi minuuttia teille, kuten muillekin puhujille. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Ensin haluaisin kiittää Inko-valiokuntaa siitä, että sen sen jälkeen on tilaisuuden tulla puhumaan siitä, mitä teemme, miten toimimme ja myös että siitä, että otetaan tärkeän aseman standardoinnille. Standardithan vaikuttavat kaikkialla, vaikka me niitä näe, mutta voin kertoa, että me voimme elää, mutta jos näitä ei olisi olemassa, emme voisi olla tässäkään tilassa tänään keskustelemassa. Yritän puhua nopeasti, mutta laadukkaasti pyrin siihen. Tätähän tietysti aina pyrimme, kun pyrimme silloinkin, kun laadimme Euroopan standardeja esitykseni, esityksen neljä kohtaa tavallaan me olemme ottaneet huomioon sen, että standardiprosessi liittyy sektorin tarpeisiin. Jokaisella alalla on omat erityistarpeensa ja valmiuksensa ja kykynsä saada aikaan konsensusta. Nopeuden ei sinällään pitäisi olla tavoite. Meidän pitää puhua myös oikeasta ajankohdasta markkinoiden kannalta. Yksi vaatimus, jonka haluaisimme esittää, josta pidämme kiinni vetoan, älkää uhratko laatua ja kansainvälistämistä nopeuden suhteen. Meidän pitää olla markkinoiden kannalta relevantteja, meidän täytyy pitää yksityinen sektori, sitä kiinnostaa eurooppalainen standardointijärjestelmä. Heidän pitää toimia meidän kanssamme, koska heidän pitää antaa panoksensa tähän työhön, jota me teemme ja luonnollisesti me suhtaudumme myönteisesti ja haluaisimme tehdä ehdotuksia, että voitaisiin yksinkertaistaa ja myös kouluttaa, tiedottaa kaikkia niitä, jotka haluavat mukaan tähän standardointijärjestelmään Euroopassa, koska ymmärrämme, että joskus prosessit ja menettelytavat voivat olla hiukan monimutkaisia. Nyt menen aivan nopeasti, on tässä pari esimerkkiä keskivertoaikaraameista eri sektoreilla standardoinnin aikaansaamisessa. Te näette, että Jotkut alat menevät nopeammin, koska ne, ne tarvitsevat standardissa nopeasti markkinoilla. Jotkut sektorit pitävät parempana vakautta ja varmuutta silloin, kun ne julkistavat eurooppalaisia standardeja. Toinen erittäin hyvä esimerkki löytyy siitä, että olemme vähentäneet dramaattisesti aikoja standardointiprosesseissa viimeisen viiden kuuden vuoden aikana, ja meidän pitää ottaa huomioon se, että on erilaisia variaabeleita standardoissa. Me voimme tuottaa sellaisia standardeja, jotka eivät pääse kansainvälisille kentille eri syistä, ehkä lainsäädännöllisistä syistä tai ei ole tarvetta. Eurooppalaisesta Euroopan standardit on, saadaan aikaan rinnakkaisesti kansainvälisen standardin kanssa esimerkiksi, ja tähän menee hiukan enemmän aikaa, mutta luonnollisesti tässä etuna on ö, laatu ja sitten aika kehys hiukan vaihtelee näissä riippuen siitä, mihin pyritään. Sitten laatu ja nopeus. Haluaisin myös palata siihen pyyntöön, jonka olemme saaneet ja jo kuulleet tänä aamuna komissioltakin. On erilaisia pyyntöjä tehty. Ensinnäkin meidän pitää varmistaa se, että tuemme kilpailukykyä eurooppalaisessa teollisuudessa ja että saamme voimme toimia globaaleilla markkinoilla. Sitten on toinenkin vaatimus tai pyyntö. Eurooppalaisen standardin täytyy edustaa jokaisen sidosryhmän etuja. Ja sitten kolmas vaatimus liittyy tähän uudistamis, joka liittyy tähän uudistamisprosessiin. Kaikkien sidosryhmien pitää voida osallistua standardointiprosessiin ja meidän pitää yhdistää tämä laatuun ja nopeuteen. Sitten me olemme vahvasti sitoutuneet kansainvälisiin isoon standardeihin ja uskoakseni paneeli tulee tätäkin käsittelemään myöhemmin. Sitten meillä on kansallista konsultaatiota ja kansallinen delegaatio periaatteessa, joten meidän standardeissa me pyrimme saavuttamaan sen, että kaikki sidosryhmät, joiden pitää olla mukana prosessissa, että ne ovat myös mukana. Eli heidän pitää myös olla halukkaita osallistumaan. Siksi mainitsin tämän valmiuden sidosryhmissä saada aikaan konsensusta ja he tar- heillä täytyy olla myös asiantuntevuutta tarjottavanaan. Sitten meillä on sellainen prosessi, jossa hyväksytään konsensuksen kautta standardeja ja se on alkanut tässä on alettu tekemään kovasti työtä standardoinnin kohdalla tiedottamisen ja kouluttamisen yhteydessä. Asia, on merkittävyysmarkkinoiden kannalta. Meidän pitää taata, että standardit ovat viimeisen kehityksen mukaisia. Aikaisemmin mainitsin, että meidän pitää pysyä markkinoiden kannalta relevantteina houkuttelevina, jos me emme ole tällais, tällainen houkutteleva taho. Sen sijaan, että vahvistamme eurooppalaista standardijärjestelmää, niin siitä tuleekin heikompi ja heikompi. Ja sitten eurooppalaiset standardit kehitetään, niitä käytetään yksityisellä sektorilla, ja tätä ei pitäisi unohtaa. Ket, ketkä sitten soveltavat näitä loppujen lopuksi näitä standardeja. Sitten tässä on muutamia lukuja. lukuja. 95 prosenttia kuusta menee yksityissektorille, se tuo 99 prosenttia aja, asiantuntevuudesta tähän järjestelmään mukaan. Nopeus riippuu tiedostetaan saatavissa kaupallista kysymyksistä, teollisuuden tarpeista, ja sijoitusryhmien osallistumisesta. Meidän ehdotuksemme on yksinkertaista. Meidän pitää parantaa koordinointia eurooppalaisen kansainvälisten standardijärjestelmien ja muiden tahojen kanssa, kanssa, jotka haluavat osallistua. Meidän pitää kehittää sähköistä viestintää ja kehittää e-alustoja mahdollisimman nopeasti. Komission täytyy yksinkertaistaa ehdottomasti yhteisrahoitussääntöjä. Meidän pitää tehdä kovasti työtä sen, että voimme integroida tutkimusstandardeja ja innovaatioita. Tässä näin toimintahan nopeutuu ja meidän täytyy kiinnittää huomiota myös kansallisiin koulutusohjelmiin koskien niitä tahoja, jotka haluavat osallistua sitten yhteistä toimintaa yksinkertaistamisen puolesta. Tämä lisäsi nopeutta. Hyvä ystäväni, tässä on kertonut minulle, että pitää antaa laatuesimerkkejä siitä, mitä me teemme, niin siitä tässä on joitakin esimerkkejä eurooppalaisista standardeista, mutta niitähän on kyllä 20 000 tässä koko katalogissa. Kiitoksia puheenjohtaja. Indeed. Oikein paljon kiitoksia Elena erittäin selkeästä esityksestä ja teillä varmasti on kopiot myöskin tästä esityksestä. Erittäin hyvä avaus. Näin saimme selkeästi suuntaa. Toivottavasti voimme vastata tuohon myöhemmin. Nyt pyytäisin Paul Kobert van den Braakia puhumaan. Hän on Philipsin sen hän on standardointialalla läsnä. Hän puhuu täällä nyt Business Europein nimessä. Heidän työryhmä tavaroiden vapaasta liikkuvuudesta ja sen nimissä kuusi minuuttia. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Kiitos oikein paljon siitä, että sain mahdollisuuden tuoda Business Europein ajatuksia tähän kulmistilaisuuteen. Ensinnäkin muutama keskeinen kohta. Ensinnäkin Euroopan standardointi toimii hyvin, joten uudistukset ovat varmasti ihan paikalla, mutta ei mitään valtavia uudistuksia. Markkinarelevanttia standardeja tarvitsemme ennen kaikkea. Kolmanneksi, tämä on vapaaehtoinen ja yksityinen asia. Toivoisimme, että se olisi niin tulevaisuudessa myös neljänneksi. Osallistuminen kaikkien sidosryhmien osalta on asia, josta on huolehdittava tulevaisuudessa myös kaikkien sidosryhmien omalla vastuulla on osallistuminen. Lisäksi on tärkeää, että kaikki osapuolet saavat tietoa standardeista ja miten niitä käytetään. Kapajärjestöt voivat tässä auttaa, mutta kaikilla järjestöillä pitäisi olla tasavertaiset mahdollisuudet. Kuudenneksi me pidämme siitä, että viitataan tieto- ja viestintäteknologiastandardeihin julkisten hankintojen osalta, mutta eurooppalaisten asetusten pitäisi olla mahdollisuus äh, tulevaisuudessa, niin pitäisi haitata kuitenkaan kansainvälistä työtä. Kriteerit ovat ihan hyvässä tasapainossa nyt ja erityisesti periaate, joka koskee teollisia tekijän oikeuksia. Se on hyväksi innovaatioille, koska näin pidetään yllä kiinnostusta molemmille osapuolille tasavertaisin ehdoin. Lopulta standardit ja lainsäädäntö voivat tukea toisiaan, mutta me olemme sitä mieltä, että näitä kahta asiaa ei pitäisi sekoittaa. Ja seuraavaksi standardit ovat todella merkittävästi tukeneet eurooppalaisia sisämarkkinoita sitä varten, että luodaan paljon taloudellista tärkeää arvoa ja voidaan esimerkiksi saada uutta lähestymistapaa, sen tyyppisiä asetuksia. Euroopan komissio tekee monia ehdotuksia, joissa standardointi liitetään moniin poliittisiin tavoitteisiin, mutta itse asiassa 70 prosenttia eurooppalaisista standardeista liittyy hyvin vähäisesti yleisiin etuihin, intresseihin, joten standardeiden pitäisi edelleen olla tällainen yksityinen vapaaehtoinen markkinaväline, jolla tuetaan innovaatioita ja yritysten toimintaa. Standardit voivat tukea politiikkaa lainsäädäntöä, mutta standardista ei pitäisi tulla politiikan teon välinettä, koska poliitikkojen pitää määritellä, mitä pitäisi tehdä ja miksi, mutta asiantuntijoiden pitäisi selvittää miten, eli mitkä ovat standardit. Me siis uskomme, että poliittiset valinnat tulevaisuudessakin ovat poliittisella alalla tehtävää työtä. Tekniset valinnat on jätettävä standardointityötä tekeville. Jos katsotaan 12 laatikkoa, jotka sopivat aivan täydellisesti tuohon alustalle. Ja kuinka paljon arvoa syntyi siitä, että standardointi näiden laatikoiden ja alustojen koko. Tämä on esimerkki asiasta, joka lähti liikkeelle markkinoiden tarpeesta saada tehokasta logistiikkaa, ja kaikki osapuolet olivat mukana sopimassa tästä. On hyvin selvää, miksi on ehkä epäselvää, miksi viranomaiset haluaisivat puuttua tämän tyyppisten standardeiden laatimiseen, ja tämä on 70 prosenttia kaikista standardeista. Hyvät markkinoille relevantit standardit. Me näimme juuri yhden hyvän esimerkin tällaisista standardeista. On tärkeää sanoa, että kun valitaan sellaiset standardit, jotka eivät ole tärkeitä, niistä voi olla jopa haittaa, koska niistä syntyy turhaa työtä. Huonot standardit ehkä ovat kuitenkin sellaisia, että niitä ei voi välttää. Ja tämä haittaa tuottavuutta erityisesti PK-yrityksissä. Ja tällaista saattaa syntyä siksi, että ei kuule sidosryhmiä kun olevan päätetään ylhäältä alaspäin. Huono laatu voi olla voi syntyä siitä myös, että osallistujat eivät tunne riittävän hyvin sekä teknologia- että sovelluksia markkinoilla. Yksi tärkeä asia on kansainvälinen yhteensopivuus. Globaalit standardit luovat alhaisempia kustannuksia ja tasavertaiset mahdollisuudet. Sen ja Senelek ovat solmineet Viinin ja Dresdenin sopimukset ja meistä on tärkeää, että eurooppalainen standardointi jatkaa tätä hyvin tärkeää kansainvälisen yhdentämisen työtä, koska ainoastaan sidosryhmät voivat päättää, miten relevantista asioista on kyse. Me haluamme monet sidosryhmät mukaan tähän työhön. Erityisesti kun puhutaan palveluiden standardoinnista, tarvitaan markkinalähtöistä lähestymistapaa, ei ylhäältä alaspäin tehtäviä päätöksiä, Lopulta osallistumisen pitäisi olla sellaista, että ainoastaan todella sitoutuneet asiantuntijat osallistuvat tähän työhön. Osallistumisesta vielä kaikki sidosryhmät saavat nyt jo tietoa ja voivat osallistua tasavertaisina. Me ehdotamme, että sidosryhmät voisivat, jos heillä ei ole paljon resursseja, yhdessä puhua. Saksan malli osoittaa, että tämä voi olla erittäin tehokasta pk-yrityksille. Itse asiassa tämä on avainviesti myös jäsenvaltioiden markkinavalvontaviranomaisille, jotka nyt vetäytyvät standardointityöstä, koska resursseja ei ole riittävästi. Hyvin tärkeää on tehdä yhteistyötä ainakin kehitellessä standardeja asetusten puitteissa, jotta voidaan edustaa yleistä etua, joka on melko voimakas tällä alalla. Aito mielenkiinto ja aidon asian Tuntemuksen pitäisi olla tässä tärkeintä. Monet järjestöt edustavat PK-yrityksiä, niitä pitäisi kuulla tasavertaisina, ei ainoastaan liitteessä kolme. Jätän puheenvuoroni tähän, koska olen ylittänyt vähän puheaikani. Kiitos. Kiitos oikein paljon jälleen hyvin selkeästä puheenvuorosta. Muistuttaisin kaikkia siitä, että asiakirjan on kaikki nämä esitykset. Juuri kun ISO on mainittu, Steel tuli tänne paikalle. Se on varajohtaja, hän puhuu meille myöhemmin. Hienoa, että tulitte paikalle. Seuraavana erityisestä aspektista, joka on jo täällä mainittu. Se liittyy tietoteknologian alaan. Olen iloinen, että voin toivottaa tervetulleeksi Jean Lorenzin, joka johtaa tekniikan sääntelyn ryhmää Digital Europeissa. Teillä on puheenvuoro kuusi minuuttia, olkaa hyvä. Thank you, Mr. Kiitos puheenjohtaja. Hyvää huomenta kaikille. Minä edustan Digital Europea, joka on eurooppalainen tieto- ja viestintätekniikka-alan yhdistys. Nykyinen lainsäädäntöpaketti on tulos työstä, jota Euroopan komissio ja eh, pääosasto on tehnyt. Haluamme onnitella heitä siitä. Tässä se on ollut ohjauskomitean jäsenenä ja me tuemme tätä työtä. Yksi erittäin tärkeä kommentti, joka haluamme sanoa, on se, että uuden, uusi asetus se ei vaikuta sääntelyalaan. Eli tämä uusi lähestymistapa jatkaa tätä samaa menetelmää ja tämä on erittäin hyvä. Eli tässä keskitytään kilpailukykyyn ja tavoitteena on se, että tunnistetaan tilanteen realiteetti. Tieto- ja tekniikka-ala kehittyy erittäin nopeasti, se on erittäin innovatiivinen ala ja tietysti se on maailmanlaajuinen markkina-ala, kun ajatellaan, että käsitellä, kä, käytetään esimerkiksi älypuhelinta, niin sitä käytetään joka puolella maailmassa ja se toimii. Yksi tärkein tavoite on se, että tunnistetaan ja käytetään hyväksi olemassa olevia standardointieritelmiä ja käytetään standardeita mahdollisimman hyvin. Ja tämä uusi asetus mahdollistaa sen, että käytetään olemassa olevia standardeja ja sillä pyritään myös luomaan uusia standardeja. ICT-välineet ja tuotteet ovat erittäin tärkeitä tällä hetkellä joka alalla. Kaikkialla me käytämme näitä laitteita. Niitä e, käytetään erittäin paljon ja me tiedämme, että foorumien ja konsortioiden tehtävänä on, tai ne kehittelevät erilaisia standardeja tällä IT alalla, ja meidän pitää ottaa tämä huomioon. Kun otetaan huomioon nämä standardit, niin se otetaan jo huomioon julkisissa hankinnoissa. Monet kansalliset järjestöt ja hallitukset ovat kehittäneet omat sääntönsä, jotta ne voisivat käyttää näitä julkisissa hankinnoissa. Meidän pitää taata yhden mukaisuus eurooppalaisella tasolla, ei ainoastaan julkisissa hankinnoissa, vaan myös Euroopan unionin politiikoissa. Ja tämä on erittäin tärkeää, kun pyritään tukemaan innovaatioita ja saamaan siitä menestyksekäs Euroopassa. Yksi tärkeä haaste tällä ICT-alalla on se, mitä kutsutaan yhteen toimivuudeksi. Eli tuote toimii ja se vaatii paljon erilaisia ohjelmia, ja kaikkien näiden ohjelmien pitäisi pystyä toimimaan yhdessä ja vaihtamaan tietoja tehokkaasti. Ja tapa, jolla tässä, tätä voidaan tehdä, on se, että käytetään samoja standardeja ja tämä toimii. Tästä on esimerkkejä nykyisten tuotteiden osalta. Kaksi tärkeää artiklaa uudessa asetuksessa ovat artiklat 9 ja 10 ja nämä käsittelevät tieto- ja viestintätekniikkaa. Nämä ovat tärkeitä. Artikla 10 on erittäin tarkka, kun puhutaan näistä eritelmistä julkisissa hankinnoissa ja tämä on ihan hyvä, mutta meidän mielestämme olisi hyvä, jos parlamentti voisi eksplisiittisemmin ilmaista näissä artikloissa viittauksen EUn politiikkaan. Tämä on erittäin tärkeä innovaatioiden kannalta, eli nämä kaksi artiklaa pitäisi pitää mukana tässä asetuksessa ja niitä pitäisi vahvistaa e- eurooppalaisissa politiikoissa. Sitten kriteerit liitteessä kaksi. Ne ovat e, VTOn periaatteiden mukaisia ja tarkoituksena tässä on se, että viitataan standardeihin, jotka on kehitetty avoimessa prosessissa ja avoimuudessa konsensukseen perustuen. Ja erittäin tärkeää tässä on se, että ei ole yhtä ainoaa tapaa toimia avoimella tavalla ja olla avoin. Tämä on, toimii vähän niin kuin demokratia. Meillä on erilaisia demokratioita, joissa on eri sääntöjä. Kaikki ovat erilaisia, mutta kaikki ovat kuitenkin demokratioita ja tämä on hyvä. Me uskomme, että tämä monen sidosryhmän foorumi on oikea lähestymistapa, kun pyritään pitämään huolta näistä asianmukaisista eritelmistä. Ja tällainen foorumi hyötyy niistä kokemuksista, joita ohjauskomitealta on saatu tällä hetkellä. Digital Europe pitää erittäin hyvänä tätä asetusta ja tämä on erittäin hyvää työtä, jota on tehty. Ja kilpailu kilpailukykyisillä markkinoilla. Täytyy sanoa, että myös kehittyvissä maissa Kiinassa ja Intiassa eh, ne tulevat erittäin nopeasti tässä eh, kilpailussa mukaan ja meidän pitää olla nopeita ja meidän pitää kehittää uusia standardeita uusille palveluille ja innovatiivisille aloille sen sijaan, että katsoisimme taaksepäin. Meidän pitää katsoa eteenpäin. Eli kiitos erittäin paljon, että tuette tätä aloitetta ja että olette kiinnostuneita eurooppalaisesta teollisuuden alasta ja kasvusta ja eurooppalaisesta äh, nuorisosta ja seuraavista sukupolvista. Kiitos. Mr. Lorenz. Oikein paljon kiitoksia. Eihän neljässä minuutissa, mutta kuudessa. Kiitos oikein paljon selkeästä esityksestä. Kuulimme aikaisemmin Business Europeilta siitä, miten tärkeää työtä kansalliset standardointielimet tekevät, joten minulla on nyt ilo toivottaa tervetulleeksi Espanjan standardointielimestä Francisco Javier Garcia Diaz. Hän on kansainvälisten asian johtaja. Hän puhuu ilmeisesti erityisesti kuudesta keskeistä viestistä palveluiden standardoinnista. Minuutti Olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitoksia. Yritän pitää kiinni kuudesta minuutista niin kuin kollegani minua ennen ensinnä kuitenkin hetki siihen, että pyydän anteeksi Francisco Verderan puolesta. Te tunnette hänet, monet teistä, hänen piti tulla tänne tänään, mutta ikävä kyllä johtuen ter- aika pakottavista terveistä syistä hän ei voinut tulla. Toivottavasti hän toipuu pian. Nyt sitten minun täytyy mennä heti asiaan. Kuusi minuuttia aikaa, joten ajattelemme esittää kuusi viestiä as- yleisölle. Avainviestejä on kuusi si- siitä, miksi standardointipalveluita pitäisi kehittää niin kuin tässä haastuksessa esitetään, me tulemme esittämään joitakin ajatuksia ja perusteluita ja mitä hyötyä siitä on, että jota palveluala näkee standardoinnin kehittämisessä Euroopassa. Ja sitten annamme, kerromme, miten standardit parantavat, parantavat kilpailukykyä palvelualalla. Sitten kolmas ajatus, kuinka standardit palveluiden alalla antavat panoksensa parempaan laatuun, suurempaan avoimuuteen kuluttajien, käyttäjien, asiakkaiden kannalta kautta Euroopan. Sitten viittaamme sen järjestelmään. Se on paras foorumi kehittää tällaisia standardeja ja vaikuttaa sisämarkkinoiden palvelusektoriin. Sitten tutkimme globaalia ympäristöä, miten ISO täydentää sen järjestelmää CEN-järjestelmää eurooppalaisessa palvelusektorilla. Ja lopuksi tärkeänä kysymyksenä pohdimme, miten eurooppalaiset standardit voivat täydentää, niin kuin kollegat ovat jo sanoneet, oikeudellisia puitteita, mutta aina vapaaehtoiselta pohjalta markkinajohtoisesti. Sitten ensimmäinen viesti tämä on tämä ensimmäinen ajatus, johtajuus ja perustelut kehittää standardeja. Tämä pitää olla vapaaehtoista markkinajohtoa 2015 ja me olemme tähän selkeästi sitoutuneita. Johdon täytyy tulla palvelualalta itseltään ja on erittäin tärkeää myös, että asiakkaat ja muut asiasta kiinnostuneet osallistuvat palvelujen tarjontaan. Sitten tässä näkyy näitä etuja. Otan esille vain kaikkein relevanteimpia. Tietysti se, että pitää vastata asiakkaan vaatimuksiin, osoittaa laatu, markkinoiden eriyttäminen näyttää hyvät käytäntöpat verrattuna muihin kilpailijoihin, estää epäreilua kilpailua. Emme halua matalalaatuista palvelun tarjoamista ja niin edelleen ja niin edelleen. Sitten toinen asia, miten lisätään kilpailukykyä palvelualalla Euroopassa. Ja tässä korostamme erityisesti PK-yrityksiä. Ne ovat tärkeä osa palvelu teollisuutta Euroopassa. Me uskomme, että eurooppalaiset palvelustandardit voivat lisätä uskottavuutta ja palveluiden laatua ja valmiutta. Pitää kehittää standardeja palveluissa ja näin voidaan saada aikaan toteuttaa näitä vaatimustasoja ja voidaan minimoida riskit, jotka liittyvät yksityisiin spesifiointeihin markkinoilla suurten toimijoiden taholta, jotka voivat asettaa ehtojaan ja voivat jossain määrin rajoittaa palvelujen tarjoajien toimintaa. Sitä tulee kuluttajiin, käyttäjiin, asiakkaisiin, minkälaista hyötyä on siitä, että on eurooppalaisia standardeja palveluiden kohdalla. Ensimmäinen kohta haluaisimme korostaa ensinnä sitä, että sitä kautta voidaan helpottaa alihankintaa ja varmistetaan laatu palveluissa silloin, kun niitä kehitetään erityispiirteiden pohjalta liittyvät standardoitiin. Euroopan standardit ovat avoimia minkälaiselle tahansa vaatimustenmukaisuusarvioinnille. Itse arviointia voidaan harjoittaa toisen osapuolen arviointia, asiakasarviointia tai riippumattomia kolmen tahon arviointeja, niin kuin palveludirektiivissä on todettu sen artiklassa 26 viimeisenä kohtana tietenkin Standardit palveluiden kohdalla lisäävät avoimuutta ja antavat asiakkaille mahdollisuuden vertailla eri palvelujen tarjoajien toimintaa ja näin parannetaan kilpailukykyä sektorilla. Sitten neljäs viesti. Miksi CEN? CEN selkeästi on kaikkein luotettavin kumppani palveluteollisuudelle kehittää tämän tyyppisiä standardeja. Ensinnäkin sen takia, että sillä on niin paljon kokemusta. Niin kuin jo mainittiin, kyse ei ole standardien kehittämistä. Sinällään se ei ole suhteessa Euroopan alan painovuuteen. Kuitenkin jo nyt on hy- paljon hyviä esimerkkejä. Lentokenttäturvallisuus, rakennusten ylläpito ja vielä hiljattain tuli tapaus, joka liittyy pitkälti PK-yrityksiin. Tämä liittyy mm, kauneushoitoalan ammattilaisiin. Näistä kaikista on hyviä kokemuksia ja pitää kehittää erityisiä suuntaviivoja, että voidaan kehittää standardeja palvelualalla. Tämä on yksi meidän tavoitteistamme. Sitten globaali perspektiivi oikeastaan monet eurooppalaiset toimivat kansainvälisesti, koska ne halutaan toimia globaaleilla markkinoilla ja markkinatutkimus, matkailu, kestävä resurssihallinta ovat vain muutamia esimerkkejä siitä, missä eurooppalaiset toimijat ja alat käyttävät kansainvälistä standardointia ja pyrkivät vaikuttamaan kansainvälisiin markkinoihin. Nyt sitten tulee esityksen loppuun, koska viimeinen kohta viittasi sisämarkkinoihin ja täydentävyyskysymyksiin. Viimeinen viesti on siinä, että me haluamme tarttua tähän tilaisuuteen ja pyydämme, että parlamentin ja kaikki sidosryhmät tässä viime vaiheessa ottavat, pohtisivat sitä, että tässä pyrittäisiin edistämään eurooppalaisia standardeja, jotta voitaisiin todellakin vaikuttaa myönteisesti palvelualan kilpailukykyyn ja otettaisiin huomioon laatu ja kuluttajien vaatimukset. Kiitos. Your six messages, even if they Kiitos oikein paljon kuudesta viestistä, vaikka ei ihan jokaista tai saatu yhtä viestiä minuutissa, mutta hyvin selkeä viesti tämä kuitenkin on ollut. Nyt seuraavana Adrian Harris, joka on pääjohtaja The European Engineering Industries Associationissa. Hän on usein ollut täällä. Ja tietenkin tämä ala on hyvin tärkeä standardien käyttäjä. Näin markkinoille. Kuusi minuuttia. Kiitos oikein paljon Malcolm, kiitos paljon valiokunnalle, että saimme tänne kutsun. Koska meille standardointi on todella ratkaisevan tärkeää. Ihan nopeasti kuva. Me olemme 22 maassa, 34 järjestöä, 130 000 yritystä suurin piirtein lähes 10 miljoonaa työntekijää. Tämä on siis erittäin laaja verkosto, jolla on juuret eri osissa Eurooppaa. Ja näin se on hyvin osallistava yrityksille, jotka voivat osallistua kansallisella tasolla järjestöissä ja standardointityössä. Muutama viesti me olemme hyvin pitkälti samaa mieltä sen kanssa, mitä Business Europe on sanonut. Halusin vain painottaa muutamaa erityispiirrettä, joka on meille tärkeä. Standardointi on yritysten väline jälleen kerran. Jos järjestöt niitä käyttävät, niin – lähinnä vapaaehtoisuuden välineenä ja näin vastataan markkinoiden tarpeisiin. Me olemme vievää teollisuutta ja siksi jäsenemme ovat investoineet paljon standardointiin myös ulkomailla, jotta voidaan huolehtia kaiken kaikkiaan standardoinnista maailmanlaajuisesti – meidän vahvuutemme on vientimarkkinoilla ja kilpailutilanne suoraan sanottuna tällä hetkellä EUn markkinat eivät niinkään kehity, vaan me saamme kasvua vientimarkkinoilta noin 8 prosenttia tänä vuonna, joten hyvin tärkeää meille on huolehtia siitä, että standardonit vastaavat yritysten tarpeita näillä markkinoilla. Toinen asia on se, että helpommin voidaan noudata EU-lainsäädäntöä. Tuossa oikealla on pieni kuva jotta saatte vähän ajatuksia siitä, mikä vaikuttaa tuotteisiimme. Meillä on hyvin monimutkainen sääntelyympäristö, monia direktiivejä, jotka ovat osittain päällekkäisiä. Meille standardien kehittäminen yksinkertaistaa sitä, miten lainsäädäntöä toteutetaan tai miten vastataan tässä kone- ja laiteteollisuudessa siihen, että tuotteet vastaavat lainsäädäntöä. Eli tämä auttaa, kun pyritään noudattamaan lainsäädäntöä. Hmm. Toisaalta on hyvin tärkeää todeta, että standardit eivät ole lainsäädäntöä, vaan lainsäätäjien on päätettävä, mitä politiikka halutaan ajaa, mitä sääntöjä meille standardointi on pitkälti ihan teknistä työtä. Me emme pidä sellaisista ajatuksista, että standardointi otetaan jotenkin takaoven kautta tällaista pehmeää lainsäädäntöä. Tämä olisi väärä lähestymistapa, kun ajatellaan, miten standardointia käytetään tällä hetkellä. Siis lainsäätäjät päättävät poliittisesta suunnasta ja standardoinnin kautta sitten me voimme kääntää tuon lainsäädännön yksinkertaistamiseksi juuri tuotteen tasolla. Julkiset tai yksityiset tarpeet. Meillä oli hyvä esimerkki aikaisemmin. Muutamia muita esimerkkejä. kauppa helpotti se, että meillä on standardoitu kontti koko maailmanlaajuisesti. Se todella helpottaa koko kuljetusten alaa ja laitteissa pattereiden standardointi. Tämä standardointi, on muuten kehitelty muualla maailmassa, mutta nämä ovat siis kansainvälisiä standardeita, joita on hyväksytty maailmanlaajuisesti, joten hyvin selvää on se, että järjestelmämme on nyt jo hyvin avoin sille, että hyväksytään standardeja, jotka kansainvälisesti hyväksytään kansainvälisen standardoinnin käyttä. Silloin kun ne ovat tarpeen, nämä ovat hyviä esimerkkejä siitä, miten voidaan auttaa tiettyä alaa tai kuluttajia jokapäiväisessä elämässä. Komissio mainitsi tuon nopeuden. Meille suoraan sanottuna nopeus ei ole sinänsä itsearvo. Tärkeintä ennen kaikkea on laatu. Standardien on oltava hyvänlaatuisia, ne on hyväksyttävä markkinoilla. On melko outoa ajatella, että teollisuus tuottaisi standardeja, joita markkinoilla ei haluta – on hölynpölyä sanoa, että me tuottaisimme standardeita ja tuotteita, joita kuluttajat eivät halua. Eihän tuossa ole mitään järkeä, koska me tietenkin joudumme luottamaan siihen, että kuluttajat vielä ostavatkin meidän tuotteitamme, joten siksi on hyvin selvää se, että hyväksyntä markkinoilla on meille kaikkein tärkein seikka. Ja tuo nopeus vaihtelee sektorikohtaisesti, joten tieto- ja viestintäteknologia kehittyy hyvin nopeasti. Mutta kone- ja laiteteollisuudessa standardin laatu on paljon tärkeämpää kuin nopeus. Periaatteessa teollisuus sopeuttaa standardointityön nopeuden omiin tarpeisiinsa. Siksi me uskomme, että tieto- viestintäteknologian standardit, kuten Digital Europe sanoi, että tämä olisi ainoastaan julkisiin hankintoihin, se on ihan järkevää. Me emme haluaisi tämän laajenevan muille saroille emmekä varsinaisesti usko, että tieto- ja viestintäteknologian standardien, joita joitain konsortiot esittävät, että sen pitäisi, niiden pitäisi koskea kaikkia muitakin. Lopulta periaatteessa, mitä me haluaisimme tämän harjoituksen lopuksi nähdä, on se, että ymmärretään hyvin, että tarvitsemme joustavuutta, emme byrokraattista valvontaa. Me uskomme, että käytännön läheisemmin, jos haluamme avoimemman työympäristö. Meillä pitäisi olla sellainen foorumi, joka on avoin kaikille, jotka tekevät yhteistyötä standardoinnin osalta, ei ainoastaan tietojen viestintä teknologian alalla. Meidän pitäisi pitkälti myöskin ajatella kansallista näkökantaa siinä, että jos joku sidosryhmä voimakkaasti vastuttaa, niin silloin pitäisi sekin ottaa huomioon. Lopulta haluaisimme, että ESO voisivat toimia pitkälti ilman, että julkiset tahot puuttuvat tähän standardointityöhön. Kiitos oikein paljon. Kiitos. Muutamia erittäin selkeitä esimerkkejä. Mielenkiintoista kuulla, että te ja Business Europein kollegat esitätte melko samantyyppisiä esimerkkejä. Tämän osion lopuksi kuulemme toista alaa. Melli, who is Director General of the European Committee of Domestic Equipment. Kodinkoneen valmistelijoiden valmistajien edustajana Luigi Meli, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja tästä mahdollisuudesta tulla tänne puhumaan. Tämä on erittäin tärkeä aihe myös meidän alallamme. Ihan muutama sana Sesedistä. Se edustaa kodinkonevalmistajia ja me olemme Euroopan laajuisesti edustettuina. Meillä on Puhujan mikrofoni katosi. Good, It's okay. Okay. Kuuluuko tämä nyt? Niin, meille standardointi on aina ollut erittäin tärkeä asia alusta asti, vaikka olemmekin pieni ala. Me edustamme standardointitoimintaa merkittävällä tavalla, koska kodinkoneteollisuus teollisuus on edustettuina äh, kaikissa Euroopan talouksissa jo vuosikymmenten ajan. Haluaisin ottaa hieman erilaisen lähestymistavan, enkä halua toistaa sitä, mitä kollegat tässä ovat jo sanoneet, erityisesti Digital Europein kollega tästä nopeudesta. Minun mielestäni on erittäin tärkeää, kun keskustelemme nopeudesta, että otamme kokonaisen lähestymistavan standardointiin, eli emme puhu ainoastaan standardointiprosessista, vaan tähän liittyy kolme elementtiä, eli valmistelu, standardointi ja sitten ylläpito. Ja nopeus tässä väliajalla, sitä pitäisi arvioida siten, että otetaan huomioon tämä koko prosessi, koska muuten se on erittäin vaikeaa erityisesti siis näin arviointi. Eli vahvuudet, joita näemme tänään, niistä muut puhujat ovat jo puhuneet, en minä toista niitä. Ja heikkouksina tällä hetkellä näemme seuraavia. Prosessi on pitkä valmistelusta julkaisemiseen, mutta tähän liittyy kaksi elementtiä. Eli valtuuksien valmistelu. Tämä työ tehdään komissiossa komission mukana standardien valmistelussa ja tämä pitäisi ottaa huomioon. Meistä ei voida pitää vastuussa siitä, että me korvaamme ne viivytykset, jotka ovat edellisissä prosesseissa ja on melko tärkeää, että sidosryhmät pystyvät myös ottamaan kantaa tähän prosessiin, koska mitä enemmän konsensusta on, niin sitä parempi tämä standardin rakentamisprosessi on. Sitten toinen tärkeä elementti, jonka Business Europe jo mainitsi, meidän pitää varmistaa, että kaikki sidosryhmät osallistuvat. Se, että julkinen valvonta, viranomaiset poistuvat tästä, on erittäin vahingollista tehokkuuden ja nopeuden kannalta, koska tämä vaikuttaa siihen, että me, me emme siis voi, meillä ei ole varaa siihen, että nämä standardit, jotka ovat tärkeä investointi, että niitä ne joutuvat haasteen alaiseksi myöhemmin. Tätä pitää välttää ja mielestäni on myös melko tärkeää taata se, että että on mahdollisimman vähän eroja eurooppalaisten ja maailmanlaajuisten standardien kehittämisen välillä. Eli tämä olisi kaksinkertaista työtä ja siinä menetetään aikaa, koska jos me parannamme ylläpitoa, niin se, että pitäisi jälleen palata standardeihin, koska ei ole otettu huomioon tätä kansainvälistä kehitystä, niin se on vain resurssien hukkaa. Samalla tasolla meidän mielestämme pitäisi antaa oikeudenmukaiset toimintaedellytykset tässä prosessissa kaikille, eli eurooppalaisella tasolla – pitäisi kaikkien toimijoiden saada sanoa kantansa samalla tasolla. Sitten kolmas kohta on erittäin tärkeää, että olisi mahdollista haastaa standardit, mutta se pitäisi selvästi määritellä – Eli ei pitäisi olla mahdollista vain olla osallistumatta ja sitten jälkikäteen haastaa standardeja. Tämä vahingoittaisi tätä järjestelmän eh, toimivuutta. Eli osallistuminen ja avoimuus on erittäin tärkeää, jotka voivat auttaa siinä, että saadaan aikaan kunnollinen nopeus ilman, että asetetaan vaaraan laatua. Yhteenvetona nämä ovat tärkeimmät elementit meille. En mene yksityiskohtiin. Eli nämä neljä elementtiä, näistä nopeus on erittäin tärkeää, mutta laatu tulee ensisijaiseksi. Ja nopeus ei saa vahingoittaa laatua. Sitten varmuus on erittäin tärkeää, koska tämä antaa hyvän elinkaaren näille standardeille ja myös kansainväliset näkymät pitäisi ottaa huomioon. Thank you very much for a very clear... Kiitos oikein paljon hyvin selkeästä esityksestä. Siinä ei ainakaan vauhti haitannut laatua. Keskustelin juuri tässä esittelijän kanssa ja hän ehdotti, että ottaen huomioon, että meillä on vähän aikapaineita, saattaisi olla hyvä ajatus, jos kuulisimme toisen osion osallistuvuudesta – nyt ja sitten yhdistettäisiin tämä kyselytunti näiden kahden asian jälkeen. Muuten meiltä taitaa aika loppua. Eli jos kysymykset voidaan säästää, oletan, että kaikki täällä haluavat kysymyksen esittää, mutta teitä kiinnostaa varmasti tämäkin osio ja kansainvälinen ulottuvuus on sellainen, josta hoidetaan sitten toinen oma osionsa. Eli jos Steven Russell olisi valmis, voisin heti siirtyä eteenpäin jälleen kerran erittäin tuttu osallistuja. Hän on Anekin pääsihteeri. Tunnette varmasti, että Anek ajaa kuluttajien ääntä standardointityössä ja näin tietenkin tärkeä osallistuja tässä prosessissa. Steven, kuusi minuuttia, ole hyvä. Good morning, Chairman. Huomenta, puheenjohtaja, arvoisat jäsenet, hyvät naiset ja herrat. ANEK julkaisi kantansa standardiasetuksesta juuri sopivasti maailman standardipäivänä, ja olen, uskon, että se oli, se oli myös Rova Santiagon syntymäpäivä. Se vo, löytyy tästä linkistä, jonka näette. Heti alussa minun täytyy antaa tuken, tukemme Euroopan standardijärjestelmää, vaikkakin joskus epäilemme sen kykyä saada aikaan mahdollisimman korkeatasoista turvallisuutta kuluttajille. Kuitenkin on aikoja, jolloin sääntelyn pitäisi olla suosituimpi valinta, mutta tämä valinta kuuluu toimielimille eikä standardinlaatioille ja minä tiedän aikaisemmasta elämästäni, että on tilaisuuksia, jolloin sääntelijät ovat antaneet tehtävän standardoille. Sitten asetusluonnoksessa tietenkin olemme tyytyväisiä siitä, että mainitaan eurooppalaiset järjestöt, jotka edustavat heikompia sidosryhmiä, niin sanottut järjestöt liitteessä kolme. Ja vaikkakin tässä kulmissa keskitytään parannettuun kilpailukykyyn lähinnä, niin kuluttajina meidän pitäisi kaikkien olla kiinnostuneita, siitä, kiinnostuneita tästä uudesta asetuksesta, joka pyrkii saamaan aikaan suurempaa kuluttajan suojaa ja hyvinvointia niin kuin panin merkille, kun puhuttiin Euroopan sanoin tulevaisuudesta. Monet tutkimukset ovat osoittaneet, että kuluttajien asiantuntijuus on heikkoa tai sitä puuttuu monista maista kansallisesti. Saksa on poikkeus ja muutamia muitakin löytyy, mutta siinä kaikki. Tämän takia kansallisen valtuuskunnan periaate, vaikka se on välttämätön, se ei sinällään riitä varmistamaan e, sitä, että kaikki sidosryhmät ovat edustettuina eurooppalaisessa prosessissa. Liite kolme täydentää ja osoittaa, että pyritään toimimaan kansallisten delegaatioiden pohjalta. Olen sitten aivan lyhyesti on tehty tutkimus tämä kuluttajaohjelmasta. Sekin on vahvistanut sen, että tarvitaan sitä, että ANEK edustaa kuluttajaetuja useimmissa jäsenvaltioissa. nyt kysymyksessä en halua ohittaa mitenkään etsiä, mutta koska tällaiset järjestöt tekevät ihmisen helpommaksi, niin sen jäsenille on vastuu suurimmasta osasta tai standardeista, jotka liittyvät meidän hyvinvointiimme. Vaikkakin tässä voidaan vielä paljon laajentaa tätä tekstiä, niin tässä otetaan esille osallistuminen standardointijärjestelmään tässä toimitaan vapaaehtoispohjalta. Se, että sidosryhmät osallistuvat, se tapahtuu heidän omien prioriteettinsa pohjalta. Jos toimielevät uskovat, että on tärkeää voida taata osallistuminen ja kehittää er- tietyissä standardissa, silloin pitää pyrkiä kehittämään ja rahoittamaan e- tällaisia erillisiä tuotantolinjoja tavallaan. Tämän takia me emme ole samaa mieltä ehdotuksesta arvioida edustusta työn puolelta, mutta on perustavanlaatuisempikin kysymys, joka tässä painaa. Edustavuus ilman vaikutusta on merkityksetöntä ja liite kolme järjestöt ovat vain tarkkailijoita teknisissä senin ja senelläkin helmissä Huolimatta meidän roolista, mitä täydennämme kansallisia delegaatioita, asemus on, asetus on hiljaa tästä todellisesta jäsenyydestä, jota parlamentti ehdottaa päätöslauselmassaan viime vuoden lokakuulta asetus. Olisi paljon parempi, jos Euroopan standardijärjestöt jos niitä arvioitaisiin tällaisen tehokkaan aidon jäsenyyden pohjalta, miksi sitten tällaista jäsenyyttä tarvitaan? Ajatellaan vaikka tällaista ajankohtaista esimerkkiä minimoottoripyörien kohdalla. Tällaiset moottoripyörät eivät ole mitään leluja. Ne voivat olla vaarallisia, ne voivat tappaa, ja ovat niin tehneetkin. En voi antaa tarkkoja lukuja, koska eurooppalaista tietokantaa tästä ei ole, niin kuin Kristel hyvin tietää. Mutta me tiedämme, tunnemme ainakin seitsemän kuolemaan johtanutta onnettomuutta Isosta britannista vuosina 2004-2006. Intestä löytyy monia muita myöhäisempiä onnettomuuksia kautta maailman. Ja yleensä mukana on aina lapsiuhri. Ja kun ajatellaan riskejä, joka näihin moottoripyöriin liittyy, niin missä on pitäisi kehittää, on pyrkinyt kehittämään turvastandardeja. Se on hyvä asia, mutta nyt nämä standardit on välitetty kansallisille elimille, jotta ne hyväksyttäisiin, mutta kuitenkaan minkälaisia vaatimuksia ikärajoista tai nopeusrajoituksista huolimatta siitä, että me olemme jatkuvasti pystyvästi, pysyvästi vastustaneet tätä kun taas tällainen vastalause kansallista delegaatiosta estäisi sen, että standardia, standardista äänestettäisiin. Ainoa myönnytys valmisteli oli, että otetaan mukaan sellainen varoitus, että minimoottoripyöriä ei ole tarkoitus antaa kuusivuotiaiden käyttöön. Aikaisempi asetusluonnos halusi antaa äänestysoikeudet liite kolme järjestöille, mutta mm, ja jäsenvaltiot pitävät tätä ehkä keskittämisen. Sen takia me olemme ottaneet mukaan joitakin ehdotuksia tähän kannattopaperiimme, jotta saataisiin aikaan aito jäsenyys, joka voitaisiin saavuttaa ilman äänioikeutta. Pankaa merkille se, että kellään ei ole vetoa konsensuksen rakentavassa prosessissa, mutta pitäisi kuitenkin mahdollistaa, että voidaan olla eri mieltä ja tarttua näihin asioihin. Esimerkiksi niin kuin tämä esimerkkinä näistä minimoottoripyöristä josta puhuin. Ja sitten uskomme, että tarvitaan tällainen foorumi, missä monet tahot ovat mukana. Se olisi avoin eurooppalaisille järjestöille kautta yhteiskunnallisen spektrin ja olisi edustajien mukana myös Euroopan standardijärjestelmästä. Ja siellä voitaisiin keskustella standardikysymyksistä ja sääntelyn lähestymistavasta standardoinnin yhteydessä. Ja taidan lopettaa tähän puheenjohtaja. Kiitos. Thank you very much. Oikein paljon kiitoksia. Erittäin tärkeä kanta. Kiitos että jaette nämä kantanne kanssamme. Seuraavana Ralf Lottes saa puheenvuoron. Hän edustaa eurooppalaista ympäristöalan kansalaisjärjestöä standardointityössä, ekosjärjestöä, kuusi minuuttia. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos myös edustaja Komille kutsusta tänne kuulemistilaisuuteen. Arvoisat parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat, minä haluaisin esitellä ECOSin kantoja. Se on kattojärjestö, joka edustaa ympäristöalan järjestöjä. Meillä on 25 jäsenjärjestöä e- Euroopassa ja kansallisella tasolla. Ja järjestömme syntyi vuonna 2001. Me haluamme tuoda ympäristökantoja esiin ja parantaa konsensusta. Me vastaamme komission ehdotuksen liitteen kolme vaatimuksiin ja voitte tutustua nettisivuillamme yksityiskohtaisemmin meidän järjestömme. Inkon nettisivulta löytyy myös meidän yksityiskohtaisempi kantamme, joten en puhu siitä nyt sen läheisemmin. Ekos tukee komission ehdotusta meille keskeinen artiklan, artiklan 5, koska siinä puhutaan sopivasta edustuksellisuudesta, kun EU ajaa standardointitoimia voidaan keskustella varmasti siitä, mikä olisi tässä oikea adjektiivi, sopiva, tasapainoinen edustus vai mikä, mutta se ei ole yhtä tärkeää kuin koko perusperiaate. Se on meille hyvin tärkeää. Mitä tahansa adjektiivia tässä käytetään, pitäisi määritellä se, mikä on sopiva tai tasapainoinen edustus. Tällainen määritelmä tarvitaan, koska muuten on hyvin hankala tarkistaa, noudatetaanko tätä periaatetta. Miksi niiden kolme järjestöjen pitää olla sopivalla tasa, tapa tai tasapainoisella tapaa edustettuna. Meille hyvin tärkeää on se, että kansallisen valtuuskunnan periaate, joka on keskeinen periaate, ei toimi näiden sidosryhmien edustajien osalta. Ympäristöjärjestöt ovat olleet systemaattisesti edustettuna, systemaattisesti siis viimeksi kuluneen 10-15 vuoden aikana edustettuna ainoastaan yhdessä jäsenvaltiossa Saksassa. Ekosin menestyksekkään hankkeen kautta nyt sama tilanne syntyy yhdistyneessä kuningaskunnassa tähän. voisi olla tietenkin erilaisia syitä, mutta meistä tuntuu, että kaksi yhdestä puhun Senen ja Senelek jäsenvaltioista. Tämä ei ole mitenkään sopivaa tai tasapainoista. Siksi tarvitaan oikaisua EUn tasolla. Tarvitaan siis voimakkaampaa roolia näille sidosryhmille. Jotta voisin selittää, mikä kansallisen valtuuskunnan periaate oikeastaan tarkoittaa. Se tarkoittaa sitä, että tietyllä, tietyissä kysymyksessä sidosryhmillä on mahdollisuus saada äänensä kuuluviin, ja sitten kansalliset komiteat tuovat Euroopan tasolle sen ja senellekin tasolle konsolidoidun kansallisen kannan, jossa kaikkien sidosryhmien kanta on tullut kuuluviin jos on ollut edustettuna ainoastaan yhdessä tai kahdessa maassa, niin ei voida sanoa, että edustamanne asia on sopivasti tullut edustettua tässä prosessissa. Minusta tuntuu, että me olemme vähän jäljessä nyt Kalven kanssa. No mikä on sopiva edustus? Meille se tarkoittaa sitä, ettei estetä osallistumista. Joitain esteitä on edelleen esimerkiksi osallistumis maksu tai sitä sen maksaa, että kommentoidaan luonnoksia EUn tai kansallisella tasolla. Toisaalta tehokas jäsenyys, kuten kollegani Steven Russell on esittänyt, tämä on todella tärkeää. Totta kai on tärkeää lähteä sitä, että edustetaan siihen, että voidaan vaikuttaa. Todella pitää voida vaikuttaa tähän prosessiin, jättää oma kädenjälki sinne, jotta nähdään, että omat asiat on tullut kuuluviin. Tämä tarkoittaisi sitä, että pitäisi olla tasapainoinen painoarvo meidänkin edustajillamme ja pitäisi olla myöskin mahdollisuus oikaisuun ja sen pitäisi olla riippumaton ympäristö, etujen ajaminen käy erilaisten välineiden kautta ja tämä on meille todella tärkeää työtä, koska ympäristöä ei ole vielä sisällytetty kaikkeen standardointityöhön. Melko monet välineet ovat jo senin kehittelemiä ja niitä voidaan todella esitellä parhaina käytäntöinä ja pitäisi täytäntöön panna ja saada myös muiden standardointielinten käyttöön. Lopulta edustamisen eri tasoista artiklassa 5 esitetään ne erittäin hyvin. Me halusimme osallistua, siellä on yksi puute vain, äänestysvaihe puuttuu että päästään siis eteenpäin yhdestä vaiheesta seuraavaan. Siinä puhutaan myös lopullisesta äänestyksestä ilman julkaisua. Komission vaikutusten arvioinnissa ei nähdä ongelmia siinä, että liitteen kolme järjestöille annetaan tällainen äänestysoikeus, mutta miten se toteutettaisiin, kun kansalliset standardointielimet pitäisi saada tukemaan, siis sellaisellekin jäsenet. Mutta kannattaisi yrittää kuitenkin tietyt rajat sille, ketkä voivat tässä hyötyä. Tämän pitäisi koskea tiettyä sisältöä, siis sidosryhmä, joka on osallistunut tehokkaasti standardin kehittämiseen, voisi myös saada oikeuden siitä äänestää. Lisäksi aikaraja niin kauan kuin tietty sidosryhmä ei ole kokonaisuutena ollut systemaattisesti mukana edustettuna kansallisessa työssä ainakin kahdessa kolmasosassa kansallisia standardointijärjestöjä. Ainoastaan tällä tapaa pitäisi siis äänestysoikeus taata. Ekos tukee lopulta artiklaa 12, jossa puhutaan liitteen kolmen järjestöjen taloudellisesta tuhetta. Näin Express-paneeli ja Euroopan parlamentti ovat aikaisemmin suositelleet. Nopeuden osalta on tehty jo paljon eurooppalaisista standardointijärjestöissä ja meidän pitäisi katsoa nyt toimielinten sisäisiä toimintoja komissiossa erityisesti, jos halutaan lisää nopeutta. Ja tiedonannosta vielä sitä, että tätä laajennettaisiin muille politiikan aloille yhteiskunnan haasteet, kuten resurssitehokkuus tai ilmastonmuutos. Tässä pitäisi aina tapauskohtaisesti etsiä parasta säätelyvälinettä. Ja sitten ympäristökysymysten mukaan ottaminen kaikkeen politiikan tekoon on tärkeää. Ja yhteinen tutkimuskeskus olisi myöskin tärkeä saada mukaan tukemaan standardointityötä. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Hyvin selkeitä suosituksia jälleen. Ja nyt Stefano Boy, hän jälleen kerran on useat kerrat käynyt täällä näin instituutin nimissä. Erittäin lämpimästi tervetuloa tänne. Nyt on tarkoitus puhua EAN instituutin kannasta. Thank you. Kiitos puheenjohtaja, kiitos esittelijälle kutsusta tulla tänne puhumaan. Ammattiyhdistykset. Niin, kiitos erittäin paljon. Me pidämme hyvänä tai onnittelemme komissiota tästä erinomaisesta ehdotuksesta. Se tulee sen jälkeen, kun on tehty paljon teknistä ja poliittista työtä, jossa on ollut tuhansia asiantuntijoita ympäri Eurooppaa mukana. Ja kaikki tämä työ on tuonut esille sen, että meidän pitää jatkuvasti parantaa standardoiden kehittelyä. Meidän tavoitteena on parantaa komission ehdotusta, että voimme liikkua siitä, mikä on ikään kuin tämmöinen avoin äh, tilanne suljettuun tilanteeseen, jotta saisimme paremman yhteyden standardien tuottajien ja käyttäjien välillä. Meidän pohdinnat perustuvat 15 vuoden työhön, jotka liittyy tähän direktiivityöhön. Eh, ammattiyhdistykset aloittivat työn kahdella tavoitteella, eli aluksi pyritään analysoimaan standardien vaikutuksen, vaikutukset työntekijöihin ja pyritään löytämään ratkaisuja ongelmiin. Sitten meidän kokemuksestamme. Meidän mielestämme tämä ei eroa kansallisten tai julkisten valvontakomiteoiden työstä. Kaikki ovat sitä mieltä, että standardit ovat erittäin tärkeä prosessi ja siihen liittyy erittäin monimutkainen mekanismi. Tässä on esimerkki siitä, kuinka monimutkainen ja pitkä tämä prosessi on. Tässä lopussa näette, että matka kohdasta A kohtaan B, B voi kestää kolme vuotta. Eli tämä ei ole hyvä tapaus, ta, ta, tarkoitus äh, ratkaista tätä ongelmaa. Mutta joka tapauksessa pitää ottaa huomioon sen, että tarvitaan turvallisuusverkko. Meidän huolenaiheemme on se, että ei ole turvallisuusverkkoa suurille osalle standardeista, jotka on äh, tämän lähestymistavan ulkopuolella kehitelty. Eli jos katsotaan komission toimintasuunnitelmaa, niin huomataan, että ainoastaan muutamat politiikan alat on otettu tässä direktiivissä huomioon. Ja tämä auttaa ymmärtämään, että standardointilla on valtava vaikutus ei ainoastaan liike-elämään, mutta myös ihmisiin, julkisiin kuluttajiin ja ympäristöön. Siksi näillä aloilla on tarpeen laatia mekanismi, jossa annetaan julkisille asian, äh, ammattilaisille mahdollisuus haastaa toimivat standardit. Ja tämä tuokin minut tämän Inkon äh, mietinnön äh, tuloksiin. Jos luette tämän Inkon mietinnön, niin yli enemmän kuin kerran on huomattava, että tämä sisältö voidaan lukea seuraavalla tavalla. Ehkä haluatte ottaa aikaa ja lukea tämän tämän kuulemisen jälkeen. Minun viestini on se, että jos sovelletaan tätä IMKON suosituksia nykyisen järjestelmään, niin liikutaan tästä järjestelmästä tähän järjestelmään. Eli tämä on tällainen skemaattinen visualisointi IMKON suosituksista ja huomaatte, että tässä keskeisessä asemassa on tällainen foorumi, jossa on monia sidosryhmiä, jotka on jo mainittu edellisten puhujien osalta. Ja haluaisin painottaa, että tämä on tulosta IMKON suosituksista ilman minkälaisia muut, muutoksia. Värejä voidaan muuttaa, mutta sisältö on sama. Eli tämä on visualisointi IMKON mietinnöstä ja pyydänkin, että jäsenet ja esittelijä ottaisivat tämän lähtökohdakseen. Eli tässä on vain luettelo näistä suosituksista ammattiyhdistyksiltä, mutta haluaisin ottaa tässä esille kohdan neljä, koska puheenjohtaja, me pyrimme vähentämään tai pienentämään budjetteja ympäri Eurooppaa ja tästä seuraa se, että viranomaiset eivät pysty osallistumaan kaikkeen standardointityöhön. Eli meillä on rahoitusongelma ja se, että pystyttäisiin tukemaan näitä julkisia äh, äh, toimijoita ja se, että sidosryhmät pystyisivät vaikuttamaan työhön Euroopan unionin tasolla. Lisä yksityiskohdat annetaan teille meidän suosituksemme ohessa. Kiitos. Kiitos oikein paljon teille. Mukava, että viittasitte Kysniknin mietintöön ja siellä muutamiin suosituksiin. Tuo on meille tärkeä asia. Hyvä, että valmistelevaa työtä tehtiin ennen kuin nyt siirrytään tähän monimutkaiseen lainsäädäntöön. Nyt toinen järjestö, joka on ollut pitkälti työssämme mukana viime vuosien aikana, Norma Me. Tunnette sen varmasti hyvin. Se on mukana ajamassa PK-yritysten ajatuksia. Klaus Jongden Tilman on nyt pääsihteeri ja kuulemme mielellämme teidän kantajanne. Kuusi minuuttia. Totore thank you very much for... Puheenjohtaja, kiitoksia, että saimme tulla mukaan. Normat, me kuten tiedätte, tunnetaan hyvin Brysselissä, Euroopassa. Minä haluaisin selittää teille tässä ajassa, jonka olen saanut. Se perustettiin vuonna 1996 ja Euroopan komissio ja tällainen toinen järjestö, jotka ovat erittäin vakuuttuneita siitä, että PK-yritysten pitäisi olla mukana standardoinnissa. Pieni on kaunista. Toivon niin. En ole itse kovin pieni, mutta toivottavasti olette samaa mieltä tästä väitteestä kanssani. Me teemme työtä Euroopan käsityöalalle, PK-yrityksille Euroopassa. 8 prosenttia eurooppalaisista yrityksistä Euroopan markkinoilla – kuuluu näihin pieniin ja keskokoisiin yrityksiin. Yhdessä Euroopan standardiasettamisjärjestöjen kanssa täällä Euroopassa teemme yhteistyötä, mutta myös muualla. Ja tämä erittäin tärkeä asia minulle. Olemme yhteydessä muihin teollisuuden järjestöihin. Näin me kaikki päivittäin Edistämme, lisäämme tietoisuutta, aktiivista osallistumista pk-yritysten tai pk osallistuvat yhä enemmän tähän standardijärjestelmään Euroopassa. Me olemme tyytyväisiä komission standardointipakettiin, tiedonantoon ja asetusluonnokseen, joka julkaistiin kesäkuun alussa meidän perheemme tavallaan on luvuissa varsin suuri ja siksi on erittäin tärkeää, että olemme mukana prosessissa. Vasta lokakuussa saimme valmiiksi tämän kannattopaperimme. Ja tämä, tähän voitte tutustua sivust, nettisivustoiltamme ja olemme lähettäneet sitä myös muille. Ja jos olette kiinnostuneita, niin saatte sen myös. Tässä standardipaketissa virallisesti tunnustetaan se, että PK-yritykset ovat tärkeä osa Euroopan taloutta ja niiden pitää voida yhä enemmässä määrin osallistua standardointiprosessiin. Haluaisin näyttää teille, mikä tilanne on nyt. Me emme toimi kansallisesti, vaan Euroopan tasoisesti. Ja olen erittäin kiitollinen siitä, että Rob Steele on täällä paikalla. Tulevaisuus on aina tärkeää. Pitäisi kääntää katseet tulevaisuuteen. Kansallisista standardista tulee yhä merkittävämpiä myös PK-yrityksillä. Kansallisen valtuuskunnan periaate, jota on täällä käsitelty, on koko järjestelmän pilari. On se hyvä tai huono, mutta se toimii. Ja PK-yritykset, silloin kun ne ovat mukana, ne, hy- ne hyötyvät tästä järjestelmästä. Ja puheenjohtaja olen saksalainen, mutta niin kuin muutkin täällä mainitsivat tämän saksalaisen esimerkin, niin ottaisin sitten itse Tanska, Hollannista esimerkin. Anro-esimerkki on myös erittäin hyvä eurooppalaisessa standardointijärjestelmässä. PK-yritysten osallistuminen sekä Euroopan tasoisesti että kansainvälisesti. me tuemme tätä toimintaa ehdottomasti ei ole todellista osallistumista, ellei voida myös äänestää, hyvät naiset ja herrat. Äänestysoikeudet osoittaisivat ja mahdollistaisivat sen, että tämä arvokas yrittäjien osallistuminen PK-sektorilta, käsityöalalta paranisi. Siksi pyydämme oikeutta. PK-yritykset nopeasti reagoivat markkinoiden ja talouden muutoksiin, joten – Nopeus ei ole mikään iso kysymys meille. Me uskomme pikemminkin laatuun. Laatu kyllä lyö nopeuden, joten pitäkää tämä mielessä ja muistakaa, että mikään ei saa ylittää laatua. Nopeus tietenkin tieto- ja viestintätekniikassa on tärkeää, myönnän sen, ja järjestelmä ovat samaa mieltä, joten tässä näette, että myös mukana muita eurooppalaisia järjestöjä ja ne kuuluvat kattojärjestöömme, Normatmeen, ja kansalliset järjestöt ovat todella aktiivisesti mukana. Palvelusta keskustellaan tällä hetkellä paljon monissa maissa. Tarvitsemmeko todellakin kaikilla aloilla standardeja. Tätä keskustelua ei ole vielä ratkaistu, joten tutustukaa meidän kannottopaperiimme. Voimme osoittaa, että tämä on todella hyvin hankala keskustelta käydään myös pk-yrityksissä. Kun sitten puhutaan kansallisista sanointijärjestöistä, haluamme olla yhteydessä niihin, ja ISO aina emme onnistu. 2010 tai 2011 tuloksia on tässä. Haluaisin korostaa vielä yhtä asiaa. Markkinoiden, merkittävyys markkinoiden kannalta on tärkeää. Olevassa olevat standardit on ehdoton edellytys taloudelliselle menestykselle. PK-yritykset pyrkivät menestymään. Vetoan teihin, hyvät naiset ja herrat, teidän pitäisi auttaa PK-yrityksiä pystymään olemaan kilpailukykyisiä. Kiitoksia. Indeed. Oikein paljon kiitoksia. Sitten sitten lopuksi, tämän osion lopuksi, kaksi puhujaa vielä pk-yritysten puolelta. Jean-Marc Le Parco, Ranskan hallituksen edustaja, joka on aikaisemmin puhunut työstä, jota Ranskassa on tehty, jotta PK-yritykset saataisiin sidottua mukaan standardointityöhön. Toivottamme teidät lämpimästi tervetulleeksi ja haluamme mielellämme kuulla teidän kokemuksistanne. Kuusi minuuttia, olkaa hyvä. Merci, monsieur Kiitos puheenjohtaja. Niin, olemme varmasti kaikki yhdessä sitä mieltä, että meillä on vastuu PK-yritysten osalta. Tämä on eroa suurista e, yrityksistä. Niillä ei yleensä ole ihmistä, joka on erikoistunut standardoihin. Eli meidän pitää ohjata näitä pk-yrityksiä ja esittää niille tai selittää niille, että standardointi on tärkeää. Minä selitän, mitä me olemme tehneet Ranskassa PK-yritysten osalta ja sitten vedän yhteen ja pohdin sitä, että mitä voidaan hyötyä tästä Euroopan tasolla. Eli kolme toimenpidettä, joita olemme tehneet Ranskassa. Ensimmäinen toimenpide on se, että me olemme kaksi vuotta sitten uudistaneet lainsäädäntömme, joka liittyy standardointiin, ja me olemme ottaneet pois maksut, jotka liittyvät pk-yritysten standardointimenetelmiin, koska pk-yritysten piti aikaisemmin maksaa tästä ja nyt se on ilmaista. Ja voitaisiin sanoa, että nämä maksut eivät olleet kovinkaan korkeita, mutta tällä oli kuitenkin psykologinen vaikutus, että me sanoimme pk-yrityksille, että te olette tervetulleita tähän toimintaan. Eli me ikään kuin kutsuimme PK-yritykset mukaan ja 25 prosenttia eh, PK-yrityksistä tuli lisää tähän eh, standardointiin toimintaan. Sitten toinen toimenpide oli se, että eh, keskityttiin esimerkiksi investointiaikaan, joka liittyy standardoihin Euroopan tasolla ja kansainvälisellä tasolla on tietysti, tähän menee paljon aikaa ja tämä henkilö, joka keskittyy standardoihin, ei tee muita töitä tällä välillä. Eli me pyrimme vastaamaan 50 prosenttia näistä kuluista niiden eh, henkilöiden työn osalta, jotka osallistuivat standardoihin. Eli PK-yrityksille annettiin yksi suuri ehto ja PK-yritysten piti yhdistyä, jotta ne voisivat hyötyä tästä edusta. Eli yksittäiset pk-yritykset eivät pystyneet hyötymään. Eli kaikki pk-yritykset eivät voi osallistua standardoihin yksinään. Eli me halusimme, että yritykset toimivat yhdessä ja me saisimme yhteisen viestin näille yrityksille. Ja pk-yritykset ovat hyötyneet tästä järjestelmästä ja ne ovat olleet hieman pettyneitä, ne ovat halunneet muita pk-yrityksiä mukaan ja nyt kun meillä on sitten kokemusta tästä tuesta, niin ne kiittävät meitä. Ne sanovat, että onneksi meitä oli useampia yrityksiä mukana ja me pystyimme jakamaan yhteiset kannat ja me olimme voimakkaampia, kun me toimimme yhdessä. Eli tätä tietysti äh, yrityksillä on erittäin tärkeä osuus tässä ja tärkeää on se, että otetaan mukaan pk-yritykset suoraan, eli että emme toimi niiden puolesta. Ja siksi äh, pk-yrityksien pitäisi olla suoraan mukana näissä töissä. Ja tämä on erittäin tärkeä viesti, jota pitää viedä eteenpäin. Tämä oli siis toinen toimenpide. Sitten kolmas toimenpide oli se, että me järjestimme komitean, joka käsitteli PK-yritysten töitä ja tämä toimi erittäin hyvin. Siinä otettiin yhteen suuret projektit, hankkeet, standardointihankkeet ja ajateltiin niitä hankkeita, jotka voisivat olla kiinnostavia erityisesti PK-yrityksille ja annettiin näille pk-yrityksille nämä aiheet. Ja tämä oli erittäin tärkeää työtä, koska pk-yritykset eivät aina pysty olla, olemaan mukana siinä, mitä tapahtuu. Eli tämmöinen filtteri ikään kuin luotiin näille pk-yrityksille. Eli EU, EUn, Euroopan tasolla voitaisiin ehkä hyötyä näistä kokemuksista. Sitten me haluaisimme kehottamaan sitä, kehottaa jäsenvaltiota ja perustavan tällaisia aloitteita ja kannustimia PK-yrityksille. Ja tämä on sellainen, mitä komissio pyytää meitä tekemään. Tämä on erittäin tärkeää. Kiitos tästä. Niissä kokouksissa, joissa olemme olleet mukana, meitä pyydetään jäsenvaltioiden tasolla selittämään, mitä me teemme pk-yritysten hyväksi. Tämä on erittäin tärkeää meille, koska me haluamme, mitä muualla tapahtuu, haluamme saada uusia ideoita ja on erittäin tärkeää tietää, mitä muualla tapahtuu ja se on hyvä, että kysytään, että mitä te teette, ja tätä pitää jatkaa, tätä äh, toimintatapaa. Sitten pitäisi pyrkiä tutkimaan sitä mahdollisuutta, että komissio järjestää äh, tällaisen rahoitusjärjestelmän sille, että pk-yritykset voivat toimia yhdessä, aivan kuten me olemme tehneet Ranskassa. Ja tämä komission rahoitus olisi yhteisrahoitusta tietysti jäsenvaltioiden kanssa, jotta PK-yritykset voisivat toimia yhdessä ja tämä vaikuttaisi siihen tukeen, jota me voimme PK-yrityksille tuoda. Ja sitten kolmas kommentti. On erittäin tärkeää, että jatkamme PK-yritysten auttamista siinä, että he voivat määritellä hyödylliset työt. Eli on erittäin tärkeää, että ikään kuin tiedotetaan siitä pk-yritykselle, että mikä on tärkeää työtä. Eli pk-yritykselle pitäisi sanoa, että nyt tapahtuu jotain, että menkää näihin standardointityöryhmiin. Sitten äänestysoikeus. Meidän mielestämme tämä ei ole hyvä ratkaisu. Miksi? Minulla on yksi pelko. Tämä äänestysoikeus olisi erittäin huono asia pk-yrityksille. Se viisi niiden vastuuta Eli ajatellaan, että ei meidän kannata mennä näihin työryhmiin, koska Euroopan tasolla on tällaiset äänestysoikeudet, joten meidän ei kannata mennä mukaan tähän työhön. Eli tämä on juurikin päinvastaista, mitä me haluamme. Me haluamme, että PK-yritykset ovat mukana näissä ryhmissä ja hyötyvät niistä. Me emme halua, että se tehdään niiden puolesta, vaan me haluamme, että niitä tiedotetaan. Eli tällainen viesti pitäisi välittää PK-yrityksille ja muille järjestöille Eli PK-yritykset voisivat voimistua tämän myötä. Eli meillä on 25 jäsenmaata, joilla on samanlainen kanta kansallisella tasolla. Ja tietysti sitten PK-yritykset olisivat voimakkaampia, jos ne toimisivat yhdessä. Minä lopetan tähän tässä kaikki, mitä halusin sanoa. Meillä on vastuu PK-yritysten puolesta ja täten me vaikutamme Euroopan kilpailukykyyn. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Tuo oli erittäin kattava alustus. Saimme hyvin tarkkaan kuulla teidän kokemuksistanne pk-yrityksistä. Hyvien käytänteiden vaihtaminen jäsenvaltioiden kesken varmasti hyvä ajatus. Samoin ajatella pk-yritysten roolia kansallisella tasolla. Tämän osion viimeinen puhuja on seuraavaksi. Teiltä kysymyksiä tulee paljon. Hän tulee pk joka on ollut tässä mukana. Hän Frank Tosten johtaa Kodokordia. Hän kertoo varmasti aiheestaan lisää hetken kuluttua, mutta te olette olleet tässä mukana. Ehkä voitte vähän täydentää kantoja, joita on juuri kuultu. Kun olette ollut standardointityössä mukana, teilläkin on kuuden minuutin puheaika. Olkaa hyvä. Olen iloinen siitä, että minulla on tänään mahdollisuus puhua PK-yrityksen johtajana – Ehkä lyhyesti esittelen yrityksemme. Meillä on 46 työntekijää Berliinissä ja Tsekin Brnoossa. 10,5 miljoonan liikevaihto. Varmasti kuulumme siis juuri kyseisiin PK-yrityksiin. Me valmistamme tällaisia leikkipuiston laitteita, joita ne, joilla on lapsia tai lastenlapsia, varmasti ovat jo nähneet. Standardoinnista me olemme toimineet aktiivisesti Meille tärkeä on normi, joka koskee leikkipuistojen välineitä. Tämä on esimerkki harmonisoidusta standardista. Vuodesta 1998 se on annettu meille paljon mahdollisuuksia ja säästänyt paljon työtä tämän harmonisoinnin jälkeen. Kansallisella tasolla olen vastaavasti edustettuna, kun puhutaan leikkipuistojen standardoinnista – ja työryhmissä voi olla esimerkiksi kipeilytelineet erityisenä esillä tai Play for All välineet. Jos katsotaan pk-yritysten asemaa, olen erityisesti samaa mieltä edeltävän puhujan kanssa siitä, että jokainen pk-yritys pohti sitä, että jos standardityöhön lähtee, siitä pitää olla jotain etua, muuten tätä työtä tuskin lähtee tekemään. Yksi ongelma on varmasti se, että useimmat eivät tiedä, että tällainen mahdollisuus on. Monet eivät tiedä, että tällaista mahdollisuutta on osallintityöhön. Toinen vaikeus on varmasti henkilöstöresurssit. Standardointityö on johdon tehtävä, siis niiden, jotka ovat melko voimakkaasti – yrityksen työssä mukana, joutuvat antamaan teknistä kompetenssiaan. Kansallisella tasolla tämä toimii melko hyvin, kun kokouspäiviä on yleensä kerralla yksi, mutta Euroopan tasolla on usein kyse kaksipäiväisistä kokouksista ja matkaajat mukaan lukien kolme päivää kuluu helposti ja se, että on kolme päivää poissa työpaikalta on kyllä hankala asia, kun asiat kehittyvät niin nopeasti. Kansallisella tasolla kustannukset ovat nähtävissä meillä noin 5000 euroa vuosittain kansallisella tasolla osallistuminen ja matkustaminen. Eli tämä on jotenkin vielä kohtuullinen summa, mutta Euroopan tasolla se on paljon kalliimpaa kuin on matkakustannukset. Helposti 4-5 kertaa kalliimpaa kuin kansallisella tasolla osallistuminen siis. PK-yritysten osalta on järkevää osallistua standardointityöhön mielestäni, koska näin parannetaan omaa tietoa standardeista ja melko varhaisessa vaiheessa saadaan tietoa siitä, mitä muutoksia on luvassa. Ne on suoraan yhteydessä myös kuluttajaryhmiin ja tarkastajiin, joita tulee sitten leikkipuistoon myös tarkastajiksi. Siksi on erityisen innostavaa, kun huomaa, että todella pystyy vaikuttamaan syntyvään standardiin, eikä ainoastaan istu siellä edustamassa tiettyä ryhmää. Monet pk-yritykset eivät ole vielä nähneet, että standardointi on tällainen strateginen tekijä. Jos ajatellaan tuotemuutosten kustannuksia, ne voivat olla kovin kalliita. Siksi ei ole aina niin edullista, jos standardit muuttuvat liian nopeasti. Esimerkiksi sitä, että muutettiin EN 1176, meille syntyi kustannuksia noin 50 000 euroa. Eli kustannukset kasvavat hyvin nopeasti. Lisäksi on aina riski, jos pk-yritys ei ole osallisena, että tuotteita kielletään markkinoilta. Tai että syntyy sellaisia standardeja, jotka ovat teknisesti niin hankalia ja monimutkaisia, että syntyy tavallaan tällaisia restriktiivisiä normeja, joka estää tai haittaa innovointia, joka on juuri pk-yritysten osalta niin tärkeä. Yhteenvedon omaisesti pk-yritysten edustavuus on hoidettava vahvemmin, erityisesti kansallisella tasolla, koska silloin ei ole kieliongelmia. Kaikki standardointityö Euroopassa tehdään englanniksi, eikä meillä ole niin hienoa tulkkauspalvelua yleensä kuin mistä voi nauttia täällä salissa tänään. Tästä syntyy matkakustannuksia oikeastaan tämän kansallisen valtuuskunta periaatteen kautta pk-yritykset ovat ikään kuin jo edustettuna. Kun on kyse eurooppalaisesta standardista, tarvittaisiin kyllä taloudellista tukea tai yhteistyötä ryhmittäin, koska ei ole järkevää, että – on PK-edustaja, joka ei omaa sitä teknistä tietoa, jota siellä tarvitaan, ei ainoastaan siitä, että edustetaan tiettyä ryhmää. Kaiken kaikkiaan standardien osalta aina pitäisi suojella PK-yrityksiä siltä, että standardit luodaan sellaisiksi, että pk yritys yritykset eivät voi toimia, koska testausjärjestelmä esimerkiksi on niin monimutkainen, että ainoastaan suuret yritykset pystyvät tällaisia tuotteita tuottamaan. Kiitos. Well, thank you very much indeed. Paljon kiitoksia teille tästä hyvin käytännönläheisestä puheenvuorostanne. Toivon, että teille oli järkevää ajankäyttöä tulla tänne tänään, koska todella johtohenkilöiltä viedään nyt tätä tavallista työaikaa tähän kokostamiseen, mutta kiitos, että otitte tämän ajan ja annoitte sen meidän käyttöömme. Te olitte ja Palkon kanssa ilmeisesti pitkälti samoilla linjoilla. Meillä on noin puoli tuntia aikaa nyt kuulla kysymyksiä jäseniltä ja toivottavasti paneelin jäseniltä vastauksia. En ehkä voi antaa kaikille vastausvuoroa, mutta jos kollegat voisivat osoittaa kysymyksensä erityisesti tietylle puhujalle, se olisi hyvä. Trenta Filides varhaisessa vaiheessa pyysi puheenvuoroa Kreutzmann, Gebhardt, Ryyle, Schaldemose. Edustaja Schwabeli kaikki varmasti edustaja Komi haluaisi myös esittelijänä puhua. Ensin edustaja Trantafilides. Pyydän kollegat, että puhutte ihan lyhyesti, kun esitätte kysymyksen, niin saamme enemmän vastauksia. My thanks go- Kiitoksia puheenjohtaja. Kiittäisin puhujamme. Nämä olleet erinomaisia esityksiä. Olen nyt kuunnellut ja käynyt läpi myös asetusluonnoksen standardoinnista ja tarkistuksista, joita eurooppalaiset standardijärjestöt sen ja sen ovat tehneet niin huomasin, että oli hiukan erilaista lähestymistapaa neuvoston ja Euroopan standardointijärjestöjen välillä. Standardointin täytyy olla avointa johdonmukaista. Ennen kaikkea se on toimintaa, joka vaatii konsensusta päätoimijoiden kesken, kuluttajat, yritykset, teollisuus, yhteiskunnalliset ryhmät, erityisesti heikommat ryhmät ja ympäristöryhmät ja niin edelleen. Me vetoamme komission yksikön tänne tekevät työtä Euroopan standardointijärjestöjen kanssa ja muiden päätoimijoiden kanssa, kun edistetään standardointia asianmukaisesti, koordinoidusti Euroopassa, jotta näin voidaan palvella kilpailuissa Euroopassa kansalaisia. Tämän lähestymistavan pitäisi näkyä tässä asetusluonnoksessa. Kiitoksia puheenjohtaja. Thank you very much. Kiitos paljon. En ollut ihan varma, mikä kysymyksenä oli, mutta joka tapauksessa Edustaja Kreutzmann seuraavaksi. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Minulla olisi yksi kysymys, kun täällä on sanottu, että standardin muutoksen aika ei saa olla liian lyhyt, koska siitä syntyy lisäkustannuksia juuri PK-yrityksille. Toisaaltahan tekninen kehitys on nopeasti edistyvää onko tästä nyt kokemusta? Siis tietysti jos tekninen standardi tuo etuja, niin on järkeä siinä, että muutoskin tapahtuu nopeasti. Toisaalta ymmärrän toki pk-yrityksiä, että siitä syntyy taas lisäkustannuksia. Minua kiinnostaisi, onkohan tästä nyt tietoa, mikä olisi tässä paras ratkaisu, kun mehän puhumme standardien muuttamisen ajoista, kuinka pitkä aika niihin kuluu. Sain nopeammin puheenvuoron kuin mitä ajattelin. Minäkin haluaisin kiittää kaikkia. Tämä oli todella mielenkiintoinen keskustelu ja minua kiinnostaisi yksi seikka vielä. Me puhumme aina tuosta nopeudesta. Minä pidin hyvin, mm, minua kiinnosti kovasti Sesedin edustajan puheenvuoro. Tämä on minunkin kokemukseni. Riippuu kovasti siitä, mikä mandaatti komissiolta tulee, minkälainen aikataulu komissiossa on ja miten nopeasti komissio toimii. Esimerkki. Leludirektiivin yhteydessä puhuttiin melurajasta ja nyt olen kuullut, että komissio on antanut neljä vuotta tässä mandaattia kehitellä näitä raja-arvoja. Sitten on tietenkin ihan järjetöntä, että me kritisoimme sitä, että standardeja kehitellään liian – hitaasti, kun tässä onkin kyse komission ehdotuksesta. Tämä oli mielenkiintoista ja haluaisinkin kysyä, onko tällaisia kokemuksia teillä enemmänkin. Ja toinen seikka. Aina kuulostaa hyvältä se, että kansallisella tasollahan kaikki pääsevät osallistumaan. Kuten tänään kuulemme, ei ole edes aina tietoa, riittävää tietoa siitä, miten PK-yritykset voivat osallistua kansallisella tasolla. Tämähän olisi oikeastaan helposti järjestettävä. Kyse ei ole kuitenkaan ainoastaan PK-yrityksistä, tämä sanoisi Ranskan hallituksen suuntaan. Kysehän on muistakin sidosryhmistä yhteiskunnissamme. Enkä nyt oikein näe, miten saataisiin aikaan tyydyttävä osallistumismahdollisuus. Siksi olen kyllä sitä mieltä, että parlamentin on kiinnitettävä tähän huomiota ja kiittäisin erityisesti esityksestä – jossa otetaan huomioon paremmin kaikki sidosryhmät. Kiitos. Kiitos. Kaikki kysymykset kerralla. Minä kirjan ne myös muistiin, jotta muistamme ne, kun tulee vastausten aika. Minulla on jo kolme ennakasta vastaajaa täällä, mutta kuka olikaan seuraava puhuja? Edustaja Gebhardt. Kiitos puheenjohtaja. Ilmeisesti saksalaiset ovat hyvin innokkaina osallistumassa tänään, mutta tämä standardointikysymys on totta kai hyvin tärkeä kysymys. Ja haluaisin Ranskan edustajalta vielä kysyä yhden kysymyksen. Minä pidin oikeastaan hänen sanomansa oikein hyvänä ihan viimeisen kohtaan asti, että oletettiin, että jos ihmiset eivät voi olla äänestämässä, heitä ei kiinnosta edes vaikuttaminen. Minä olen kyllä kokenut, että meidän yrittäjämme ovat hiukan vastuullisempia kuin mitä tuosta puheenvuorosta voisi päätellä. Eli ehkä voisitte pohtia uudestaan vähän tuota argumentointia. Pidin tätä hiukan, hiukan yllättävänä. Ja vielä yksi kysymys kysymys, jota olen pohtinut jo pitkään, eikä minulla ole omaa lopullista vastausta tai päätöstä vielä tehtynä. Standardoinnin yhteydessä puhutaan paljon tuotteista. Ihan totta. Esimerkkejä tuli pattereista, konteista ja niin edelleen. Kyllä on järkevää, että hoidetaan standardeista. Tämä auttaa yrityksiä, auttaa kuluttajia, säästää kuluttajien rahaa, siksi se on tärkeää. Ja myöskin ajatellen turvallisuutta tämä on tärkeä seikka, mutta yhä enemmän keskustellaan myöskin siitä, että palvelutkin, ja palveluthan mainittiin täällä tänään myös, että tietyt standardit loitaisiin palveluille. Ja tässä minulla on kyllä suuri kysymysmerkki mielessäni, koska en pysty oikein kuvittelemaan, miten voidaan standardoida palveluita. Palveluthan ovat juuri palveluita ihmisille, ihmisten tarpeiden mukaan. Kansalaiset, kuluttajat ja yritykset, jotka käyttävät palveluita, omaavat ehkä ihan omanlaisensa odotukset siitä, mitä palvelua he kaipaavat. Eli minun kysymykseni olisi nyt niille, jotka puoltavat tätä ajatusta, että voisitte antaa jotain argumentteja, jotka vakuuttaisivat minut tähän mennessä. Suhtaudun melko skeptisesti tähän ajatukseen, koska en oikein näe lisäarvoa. Good. Hyvä. voi varmasti vastata tuohon. Thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitäisin kaikkia edustajia erittäin hyvistä esityksistä. Minulla on ehkä kolme kysymystä. Yritän puhua lyhyesti. Ensin puhutaan nopeudesta, prosessista, olen samaa mieltä siitä, että tietysti pitäisi ottaa huomioon nopeuttamisen tarve ehkä, mutta eikö se riippu siitä, minkälaista standardista on kyse tämän kysymyksen, niin kun puhutaan tietoa, että viestintäteknologista ehkä pitäisi nopeuttaa toimintaa, koska kehitys on niin nopeaa, mutta mitä tulee rakennusmateriaaleihin, ehkä tarpeen olisi käyttää hiukan enemmän aikaa. Sitten toinen kysymys. Itse asiassa haluaisin kuulla muiden kommentoivan Stefano Voin ajatusta siitä, että muutetaan liitettä kolme niin, että siellä olisi mukana myös työntekijät ja markkinavalvontaviranomaiset. Minusta tämä tuntuisi hyvältä ajatukselta, mutta mikä muiden sidosryhmien kanta on? Sitten lopuksi vielä ottaisin esille kysymyksen siitä, jonka Steven Rasokin otti esille, nimittäin äänioikeus yhteiskunnallisille sidosryhmille. Mitä olette tästä mieltä? Olisiko tämä vaihtoehto? Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että tämä tuntuisi kohtuulliselta vaatimukselta, mutta haluaisin kuulla asiantuntijoiden mielipiteet. Siinä kaikki, kiitos. Good. Hyvä, kiitos paljon. Edustaja Schwab. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Minä pidin puheenvuoroja myös erittäin kiinnostavina ja innostavina ja haluaisin kiittää kaikkia puhujia ja esittelejä siitä, että tänne on valittu niin hyvät puhujat. Paljon on jo sanottu, joten puhun lyhyesti. Ensinnäkin pitäisi todeta, että standardointi on prosessi, joka tähän mennessä ainakin on voimakkaasti tukeutunut – vapaaehtoisuuteen osallistuvien kesken. Standardoinnista ei tule lainsäädäntö, joten standardoinnissa on eri perusperiaatteet kuin lainsäädännössä. Totta kai laaja kaikkien standardien käyttäjien osallistaminen on tärkeää, mutta onhan se vähän eri, onko kyse lainsäädännöstä vai standardoinnista. Tämä on minun kommenttini siihen kysymykseen, miten pitkälti pitäisi ottaa muita ryhmittymiä mukaan, jotka eivät itse ole vastuussa tuotteista – miten pitkälti muita sidosryhmiä vielä olisi otettava mukaan. Totta kai teollisuuden aloja ehkä pitää joskus myös painosta edistämään asioita, mutta samalla pitäisi kysyä sitä, miten liian laaja kuuleminen voi olla lopulta haitaksi. Ja sitten kollega Gebhardt kysyikin jo palveluista. Minullakin on tässä nyt varaumia, voidaanko palveluita standardoida olisin eri mieltä siitä, ei kyse ole ainoastaan siis y- yksityisen henkilön saamasta palveluista, vaan voihan olla kyse muistakin ja siihen voi olla eri perustelut, mutta joka tapauksessa. Ja yksi edustaja sanoi, että pk-yritysten mukaan ottaminen on hyvin tärkeä. Totta kai tärkeintä on se, että ne, joita tämä koskee ihan suoraan, se koskee suoremmin pk-yrityksiä kuin työntekijöitä tai kuluttajia. Ja siksi pk-yritysten ottaminen mukaan varhaisessa vaiheessa on tärkeää. Ja sitten sanottiin, että jos ne eivät ole kansallisella tasolla täysin edustettuna, ehkä eu tasolla se olisi mahdollista. Joissain tapauksissa tämä on ehkä mahdollista, mutta minun toiveeni, en tiedä ihan kenelle tämä kysymys pitäisi osoittaa, herra puheenjohtaja, mutta minä haluaisin tietää, mitä me voimme tehdä, jotta pk-yritykset saataisiin aktivoitua – siihen, että he tekevät mielellään yhteistyötä, koska viime vuosina ilmeisesti tämä osallistuminen on ollut vähenemään päin. Kiitos. E Meillä on kyllä PK asiantuntijoita tällä jotka haluavat vastata tuohon haasteeseen varmasti sitten lopulta esittelee Rarakomi. mi congratulo con... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin onnitella eri puhujia ja kiittää erityisesti ranskalaista edustajia, koska minun täytyy sanoa, että tässähän Äh, hiukan eri suuntaisesti kuin aikaisemmin on kuultu, ja olen aina tyytyväinen nähdessäni, että on tällaista mielipiteen vaihtoa, joka on dynaamista, mutta oli miten oli, haluaisin esittää muutaman ajatuksen. Siis olen italialainen, PK-yritys, kysymys on meillekin erittäin tuttu Italiassa. Ei ole vain kansantasoa ja Euroopan tasoa Italiassa, vaan myös kansallinen taso, ja on totta, että edustaminen ei ole tarpeeksi yhtenäistä, mutta haluaisin sitä seuraavan kysymyksen. PK, nämä ranskalaiset PK-järjestöt, niitähän varmasti on varsin paljon. Miten ne reagoivat? Ovatko ne sitä mieltä, että niiltä otetaan pois mahdollisuus olla, olla edustettuna? Sitten toinen kysymys, ovatko PK-yritykset luoneet tällaisia komiteoita, ryhmittymiä, epävirallisia, riippumattomia ryhmittymiä tai konsortioita, ja ovatko ne sitten mahdollisesti kiinnostuneita alakohtaisesta ulottuvuudesta vai yritysulottuvuudesta, koska loppujen lopuksi aikarajat eivät ole samat eri sektoreiden välillä, niin kuin varmasti myönnettä. Ja sitten vielä onnittelut tästä otsakesta, jos tällaista ehdottaisin e, Italiassa, niin kyllä ei varmaan kun se vaikea löytää tällaista rahoitusta. Hyvä, että Ranskassa se on hyväksytty ja onnittelisin muutenkin, että tällainen ilmaisu on hyväksytty Ranskassa. No niin, aika paljon kysymyksiä. Käänteisessä järjestyksessä no Santiago oli ensimmäisenä siellä käsi pystyssä, joten varmasti kolme ensimmäistä puhujaa varmasti halusi puhua tästä nopeudesta. Ja sitten palveluista oli kysymyksiä ehkä Kasia Diasille ja sitten PK-kysymyksiä. Herralle Parko erityisesti on ollut tässä kiinnostuksen kohteena. Herra Torsten myös. Ja ehkä muutkin haluavat vastata siihen. Herra Tilman ehkä. Sitten kysyttiin teidän kantojanne herra Boin ehdotuksiin. Ehkä tähänkin Santiago ja muut haluavat vastata. Tässä olivat ehkä keskeisimmät kysymykset, mutta jos joku muu haluaa käyttää vielä puheenvuoron, niin tehkää toki niin. Harris myös. Jos voisitte vastata noin minuutissa jokainen, se olisi loistavaa ja kello käy. Santiago. I would like for... Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin vastata tähän standardeiden ylläpitokysymyksiin. On olemassa prosessi, ja me tarkistamme standardit joka viisi, viiden vuoden välein ja tekninen komitea päättää siitä, että pitääkö standardit uudistaa vai ei. Jotta voisimme auttaa pk-yrityksiä olemaan tietoisia siitä, että mitä tapahtuu, niin ratkaisu on se, että pidetään ne mukana tässä EUn standardointiprosessissa ja myös kansainvälisissä teknisissä komiteoissa, koska ne seuraavat tätä päätöstä, että uudistetaanko standardia vai ei. Haluaisin vastata myös tähän nopeuskysymyksiin ja valtuutuksiin. Joskus kestää liian kauan kehittää valtuutukset, mandaatit ja tämä monen sidosryhmän foorumiajatus on erittäin hyvä. Me tuemme täysin tällaista ehdotusta ja meidän pitäisi etukäteen pystyä katsomaan, että mitä tapahtuu standardointiprosessissa, jotta voimme sitten nopeuttaa tätä työstämistä myöhemmin. Sitten tämä menetelmä, jota äh, käsite, tai menetelmä, jonka mukaan toimimme Euroopan tasolla, on äh, Nitsan sopimus ja eurooppalainen standardointijärjestelmä ennen kuin standardit hyväksytään perustuu tähän, kun puhutaan tästä äänestysjärjestelmän muutoksesta, niin ajattelen, että mitä te ehdotatte, jos ajatellaan, että annetaan yksi ääni jäsenmaata kohtaan, niin mitä te oikeastaan ehdotatte tässä suhteessa, että miten tämä voisi reaalisesti vaikuttaa tähän prosessiin? Sitten yksi asia, jonka haluaisin sanoa, minä mainitsin koulutuksen. Koulutus on erittäin tärkeää suurimpaan osan näistä kysymyksistä, joita on esitetty, jotka liittyvät ylläpitoon ja siihen, että kuinka pidetään pk-yritykset mukana ja saadaan ne ymmärtämään, että mikä on hyöty tästä järjestelmästä. Ja jos ne haluavat tehdä investointeja ja osallistua järjestelmään, ja sitten vielä komille liitoilla on erittäin tärkeä rooli siinä, että PK-yritykset saadaan mukaan kansallisen ja Euroopan tason standardointiprosessiin. Kiitos. Paljon kiitoksia. First about... Kiitoksia puheenjohtaja. Ensin nopeudesta tietysti uutta teknologiaa tulee ja menee. Ja uuden teknologian hyöty ja nopea käyttöönotto – se pitäisi punnita haittoja vastaan, että päästäisiin eroon siitä, mihin aikaisemmin on investoitu. Se va- tämä tilanne vaihtelee markkinoista toiseen. Rova Saldemus otti hyvän pointin esille, pitää katsoa kaikkien alojen erityispiirteitä, sitten edusta- edustavuudesta edustamisesta. Mikä on asianmukainen edustamisen taso? Sekin riippuu erityisestä markkinalohkosta tai minkälaista standardista on kysymys, koska sidosryhmät ovat tästä pitkälti riippuvaisia. Joten tämän takia me emme puolla sitä, että olisi mitään virallisia osallistumissääntöjä, edustamissääntöjä, koska silloin ei voida hienosäätöä harjoittaa. Meistä todella tärkeää on todellinen osa, osallistuminen, ja siksi halusin viitata siihen, mitä herra Schwab sanoi, kuinka hyödyllistä on kutsua ihmisiä pyörän pöydän ympärille, joilla ei ole varsinaista intressiä asiassa. En nyt väitä, että tämä koskisi kaikkia standardeja, mutta pitää sovittaa aina toimintatilanteen mukaisesti. Sitten tämä saa minut puhumaan tietyistä eduista liitteen kolme järjestölle tai laajentaisin näihin järjestöihin täällä ei mit, emme tue tätä miten Meistä tämänhetkinen äänestysjärjestelmä pitäisi säilyttää tässä muodossa, niin eikä sitä pitäisi sotkea niin, että tietyillä Euroopan tasoisilla äänestyksillä. Sitten vielä lopuksi palveluista minä jo sanoin, että markkina, tässä tarvitaan markkinajohtoinen asia lista, joten tuen kriittisiä kommentteja, joita esitettiin tästä aiemmin. Haluaisin vielä sanoa, että ajatellaan ensin toi, kun puhuttiin tuotteiden sisämarkkinoista, me, voidaanko se siirtää välttämättä suoraan palvelusektoriin? Ei välttämättä näin ole. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Tärkeä seikka standardeissa on se, että tavoitteena ei ole rajoittaa kilpailua, vaan vahvistaa kilpailukykyä ja sallia uusien tuotteiden markkinoille pääsy ja näiden uusien tuotteiden kehittäminen – Nämä ovat perusajatukset standardoinnin takana. Ne pitäisi pitää mielessä jatkuvasti. Toiseksi meidän on eroteltava säädelytöllä ja kilpailuilla. Säädeltelyn alalla eurooppalaiset direktiivit on mainittu. Kyse on lähinnä standardeista, jotka liittyvät siihen, miten mitataan, että tietty tuote on niissä rajoissa, jotka on standardoitu, jotta tiedetään, että tuote on turvallinen käyttäjälle eikä haittaa muita. Nämä standardit kehittyvät hyvinkin sujuvasti ja joskus huomataan, että joitain tekijöitä pitää muuttaa, mutta ei tässä ole kovin nopeista muutoksista se on melko vakaata. Mutta sitten kun puhutaan kilpailusta ja teknologian kehittymisestä. Totta kai meidän pitää pysyä siinä samassa tahdissa mukana, jotta voidaan kehitellä sellaisia standardeja, jotka mahdollistavat sen, että kuluttajat voivat ostaa luottavaisin mielin uusia tuotteita. Yksi esimerkki matkapuhelimista esimerkiksi. Meillä on näitä älypuhelimia, jotka ovat paljon monimutkaisempia. Niissä on paljon enemmän toimintoja kuin kesän puhelimeissa alun perin, mutta kesän puhelimet toimivat hyvin edelleen, joten keskeinen kysymys standardoinnissa on yhteen toimivuus myös. Tieto- ja viestintäteknologian alalla on katettava kaikki alat ja ulottuvuudet. Jokaisella saralla tämä on tärkeää johdonmukaisuus on tärkeää ja se, että nämä eri alat voivat yhteen toimia. Eli tässä yhteydessä, kun uusia standardeja luodaan tai uudistetaan olemassa olevia standardeja, on huolehdittava siitä, että pidetään kiinni myöskin yhteen toimivuudesta puheenjohtaja kesken. Meillä ei ole kovin paljon aikaa. No pari virkettä vielä. Täällä on ison edustaja ja siellä viitataan jo näiden konsortioihin. Ja toinen kommentti ihan lyhyesti PK-yrityksistä, jos sallitte. Digital Europeissa meillä on televiestintävalmistajia, ohjelmistojen kehittelijöitä, teknologian edustajia, mutta myös kaikki kansalliset tämän alan järjestöt tieto- ja viestintäteknologian alan järjestöt ovat edustettuna. Tämä on toiminut hyvin. Ei meidän pitäisi nähdä nyt pk-yrityksiä yhdellä puolella ja suuria yrityksiä toisella. Kaikkein parasta on järjestää asiat niin, että tehdään yhteistyötä. Kiitos. Uh, Mr. Garcia. Garcia. Thank you very much. Kiitoksia. Niin palvelustandardoinnista. Kysymys on kyllä oikean osuva ja ajankohtainen tämä kysymys on tullut itse sektoriltakin varsin usein, kun tämä asia tulee esille. En nyt korosta näitä etuja, joita tähän liittyy. Minähän jo niistä puhuin esityksessäni Tämä liittyy palvelun laatuun, reiluun kilpailuun ja niin edelleen. Ja menen sitten siihen kysymykseen, joka oikeastaan taisi olla, miten tässä toimitaan, miten voidaan standardoida jotakin, joka on niin riippuvainen tai missä korost arvo, jonka asiakas kokee, riippuu näistä eroista, joita palvelujen tarjoajien välillä on. Tämä on selvää. Me ymmärrämme kyllä tämän kannanoton ja kun ajattelemme kokemusta, jota olemme saaneet joissakin tapauksissa, joista mainitsin aikaisemmin, niin me keskitymme palvelun elinkaareen. Me tartumme joissakin tapauksissa horisontaalisiin kysymyksiin, kuluttajatyytyväisyyteen, laskutukseen, erinomaisuuteen laadussa. Tämän tyyppisiä asioita voidaan standardoida. Ne ovat yhteisiä eri sektoreille. Sitten vertikaaliset kysymykset, kuten vaat vaatimukset palvelun tarjoamisessa, miten markkinoidaan, miten vaikutetaan konkreettisesti kuluttajiin. Sitten täällä mainittiin käännöspalvelut. Tässä määritellään nämä prosessit, jotka liittyvät tiettyyn prosessiin. Esimerkiksi henkilö kääntää tekstin, toinen tarkistaa sen ja sitten tarvitaan tiettyjä pätevyyksiä, koulutusta. Nämä asiat on standardoitu säännelty. Ne löytyvät standardeista. Toinen esimerkki, laitteistohallinto, miten puhutaan vaikka mahdollista sopimussisällöstä kuluttajan ja palveluntarjoajan välillä. Palvelutahan tarjotaan ja usein tapahtuu Euroopan tasolla, että ei ole yhteistä ymmärrystä siitä, mitä miten joku palvelu nähdään tai miten sitä käsitellään, tarjotaan jossakin muussa jäsenvaltiossa. Jotta nämä kaikki asiat voitaisiin kattaa, niin me olemme pyrkineet saada aikaan tällaisen ohje, opas, ohjesäännöt, jotta ymmärrettäisiin asia paremmin ja pohdit, nähtäisiin, miten voidaan hyötyä siitä, että standardeja kehitellään myös palveluissa. Joka tapauksessa Tämän asiakirjan ja asetusluonnoksen kautta me toivomme, että voimme lisätä tietoisuutta palvelualoista ja potentiaalista, jota tämä edustaa niille palvelusektorille, mitä voidaan lisätä kilpailua ja pitäisi tukeutua näihin aikaisempiin onnistuneisiin kokemuksiin. Kiitos. Herra Harris. microphone problem. Try and sit here. Move, move to this one. Oh, it's okay. working now? Right. Come here. Come here, sit. Thank you very much. Kiitos erittäin paljon. Niin haluaisin kommentoida sitä, mitä tässä on kuultu aikaisemmin, mutta en halua kuitenkaan toistaa itseäni. Ihan nopeasti kaksi kommenttia. Eli kyllä, muutokset standardoisissa tekevät paremmaksi innovaatiota, mutta nyt yhä enemmän – muutokset vaikuttavat pieniin ö, yrityksiin, erityisesti lainsäädäntö vaikuttaa. Minulla on pari yritystä, jotka ovat valittaneet sitä, että, että niiden standardointi on otettu mukaan uudessa lainsäädännössä. Eli tässä, jos muutetaan liitteitä ja niin edelleen. Sitten palveluiden standardeista tämä todellakin riippuu alasta. Joillakin aloilla käytetään palveluja ikään kuin lisänä tuotantoon ja tämä lisääntyy yhä enemmän ja tässä on yhä enemmän eriäviä standardeja. Meille tärkeää on se, että standardit palveluissa pitäisi olla hyödyllisiä ja niiden ei pitäisi olla ikään kuin tekosyy äh, säännellä enempää näitä aloja. Kiitos. Uh, now, Jos voisimme saada PK yrityksistä muutaman kommentin vielä, koska mielelläni lähtisin tuohon globaaliin osioon, mutta Parko, teille esitettiin monia kysymyksiä, jos heidän Tilman ja Toisten haluavat kommentoida. Antaisin ihan lyhyen ajan myös, mutta vaikka ensin. Kiitos puheenjohtaja. Ennen kuin vastaan PK-yrityksestä vastaisin äh, varmuudella jokaisesti kysymyksen muista kuin pk osallistuista En todellakaan puhunut niistä, koska minä pyrittiin puhumaan vain PK-yrityksistä, siksi niihin keskityin, mutta teidän pitää tietää, että kaikki säädökset, joista puhuin pk nyt tässä kaikki on toteutettu myös kuluttajan kohdalla ympäristöedustajien ammattiliittojen kohdalla, siis ilmaisuus, kustannusten haltuunotto ja nämä alustavat konsultoivat komiteat. Niin kuin alussa, alussa sanoin, otin kaikki nämä ryhmät mukaan, jotka eivät normaalisti ole mukana standardoissa. Ne pitää ottaa mukaan ja kannustaa niiden osallistumista. Sitten Rova Komin kysymys konsortioista, PK-yrityskonsortioista, niin me emme rohkaise niitä tällaiseen että ne ryhmittäytyisivät keskenään, vaan osallistuvat jo olemassa olevien prosessiin. Me emme todellakaan toivo, että aletaan tällaista rinnakkaista standardointiprosessia. Ei todellakaan ole tarkoitus, vaan että sopeuduttaisiin sen prosessiin, joka meistä tässä nou- toteuttaa yleistä etua. Sehän meitä kiinnostaa. Me haluamme tämän kansallisia standardijärjestöjä, eurooppalaisia kansallisia tahoja. Näitä on perustettu, jotta voitaisiin palvella yleistä etua ja siksi haluaisimme kehottaa pk-yrityksiä ja muita toimivan tämän suuntaisesti. Sitten muihin kysymyksiin. Rova Gebhardin varalla Saldemuusolta äänioikeudesta. En todellakaan sano, että vastustaisin PK-yritysten äänioikeutta. Päinvastoin minä haluaisin, että ne voisivat osallistua myös ja voisivat äänestää siis kansallisissa standardointijärjestöissä tavallaan voitaisiin näin tiivistää tämä yleinen kannanotto, mitä tässä ehdotettiin, on toinen asia. Tällainen rinnakkaisen ryhmän äänioikeus, sellainen on olemassa tällä hetkellä. Yhtäkkiä joku henkilö tulee äänestämään, antamaan kannan jostain asiasta. Tietysti se on edustava toiminta, mutta miten voidaan olla varma, että kyseinen kanta äänioikeuskansaltasolla tullaan ottamaan huomioon kaikissa pk-yrityksissä, kaikissa valtioissa, kaikilla sektoreilla. Se on äärimmäisen vaikea. Voit ponnistaa vaikka kuinka paljon. Ja tietysti hienoa, miten pk-yritykset toimivat. Olen tukenut tässä, mutta tehtävä on aivan mahdoton pitää uudelleen rakentaa koko tämä järjestelmä, joka meillä on jo ollut olemassa kansallisella tasolla standardoinnissa. Tämän takia minusta on parempi puolta kansallisen tason äänioikeutta. Se on erittäin tärkeää kannustaa ihmisiä osallistumaan ja sitten he voivat todellakin hyötyä tästä yle- yle- yleisestä prosessista tai asettautuvat siihen mukaan. <clears throat> No minä haluaisin vastata kysymyksiin, joita edustaja Gopart esitti, samoin kuin edustaja Schwab. Miten voidaan osallistaa sidosryhmät standardointiprosessiin – oli kysymys. Tämä on yksinkertainen vastaus. Standardeista pitäisi tehdä seksikkäämpiä, niin seksikkäitä, että jokainen haluaa tähän työhön mukaan, koska tiedämme, että kun standardeja luodaan, niin luodaan myös markkinat. Toinen seikka, tiedon jakaminen. Tiedän, että kaikissa jäsenvaltioissa ei ole – myöskään oikeaa koulutusta esimerkiksi insinööreillä. Tietoisuuden lisääminen on yksi asia. Sitä työtä on tehtävä kaikissa jäsenvaltioissa. Toinen seikka, jonka haluaisin sanoa, minulla on muutama sekunti vielä puheaikaa. Tämä kuva vain, tämä kuva, ehkä tämä on Lara Komin tai puheenjohtajan tuotos. Tämä osoittaa, miten standardoin, mitä standardointi on ja myös minkälaisia palveluita on. Ja haluaisin kiinnittää huomioon tuossa vasemmassa reunassa pieneen kuva kampaajan esimerkkin. Jos katsotaan kampaajan esimerkkiä, sanottaisiin, tarvitaanko standardointia todella palveluissa. I think this came from Senelec's report, actually, so we're very grateful to allow us... Sen tämä oikeastaan, ja nyt tämä Tästähän saatiin copyright. No haluaako joku kommentoida vielä tuota? Ja tuosta on jo osoittanut, että standardit voivat olla seksikkäitä pk-yrityksille. Tämä voisi olla siis päivän teema, mutta nyt viimeinen osio. Toivon, että meillä jää kysymyksillekin vähän aikaa. Toivon, että puhutte puhujat lyhyesti. Hienoa, että Rob Steele on täällä joukossamme. Me olemme ystävällisesti, anteliasti antaneet hänelle kokonaiset 10 minuuttia puheaikaa. Jos hän ei koko puheaikaa tarvitse, niin olisimme siitä kiitollisia. Myöskin Emi Marasko on saanut vähän ylimääräistä aikaa. Hän edustaa Amerikan standardointiinstituuttia. Olemme erityisen kiitollisia siitä, että hän on tullut tänne Thanksgiving-viikon aikana ja lähettilältä pahoittelin todella, että aikataulusyistä joudumme järjestämään kokouksen tällä viikolla, muuten olisi nyt odottaa ensi vuoteen. Myös ensimmäistä kertaa ilmeisesti ne Feng Chungguang, joka on Kiinan edustustosta täällä. Tervetuloa tänne sitten David Dossett, joka johtaa Senelekiissä ja, ja sitten Etsin edustaja Valeria David Wilkinson juuri tuli tänne. Yhteinen tutkimuskeskus on tehnyt kovasti työtä sama kokous kuin amerikkalaisen lähettilään kanssa. Meillä on ollut kovin tiivistä yhteistyötä jo David oikein sydämellisesti tervetuloa. Nyt voimme saumattomasti siirtyä eteenpäin. Luotan siihen, että pidätte kiinni puheenjohtajani ja näin voimme ehkä hoitaa muutaman kysymyksenkin. Rob Steele ensin ihan enimmillään 10 minuuttia. Thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia esittelijä. Arvostan todellakin tilaisuutta käydä keskustelua kanssa tänä aamuna. Puheenvuoroni otsakkeena tai esitykseni otsakkeena on standardointi globaalissa ympäristössä konkreettiset todisteet. Ja syy on siinä, että kun sain tämän kutsun niin tartun tähän konkreettisen puolen ja haluaisin puhua myös vapaaehtoista standardoista. Siitähän on puhuttu paljon aikaisemmissa puheenvuoroissa sitten kansallisen delegaation perästä. Ehkä ei että tulen tähän tarttumaan. Myös yleinen asia, mikä toimii hyvin ja puoltaisin vahvasti, mitä Eurooppaan tulee. Further points. One. Ja sitten me pyrimme täyttämään markkinatarpeet standardoinnin kautta ja tässä meidän pitää varmistaa, että meillä on kestäviä malleja toiminnan pohjana aivan nopeasti. Ison jäsenistä meillä on 163 jäsentä kautta maailman. Me toimimme maa per ääni perusteella, joten se, että Euroopasta tulee monesta maasta ääneen, sehän on vain etu. Me Tämä kattaa, jäsenten määrä kattaa suurin piirtein 97 prosenttia BKT maailmassa ja niin edelleen. Meillä on yli 2000 teknistä komiteaa ja sitten vielä alityö, alatyöryhmiä, kolme, tuota 300 ja ne toimivat päivittäin mukaan lukien lomapäivät, pyhäpäivät. Meillä on ainakin yksi kokousta menossa jossain päin maailmaa aina. Ja sitten mitä tähän kaikkeen tulee, niin kaikki ISO-jäsenet ja ISO itse on aktiivisesti mukana sidosryhmien kanssa. Tekninen johtoryhmä hiljattain julkaisi, kol, julkaisi kolme asiakirjaa siitä, miten sidosryhmät otetaan mukaan, miten saadaan aikaan konsensusta ja ehkä korottaisin aivan no, korostaisin sitä, asiaan nopeasti. Sidosryhmän osallistuminen uusiin projekteihin, he ovat mukana päätöksenteossa, ison työssä, kansallinen osallistuminen ison standardikehityskokouksiin, se, että perustetaan kansallisia verkostoja, että tämä on olestava olennainen osa standardointia ja sitten muut komiteat kansallistasolla nämä asiakirjat varsin selkeää tekstiä ja jätän ne tänne parlamentin käytettäväksi. Haluaisin myös ottaa esille, että itse asiassa me olemme aktiivisesti mukana kahden ryhmän kanssa, jotka mainitsin eri, tai PK-yritykset siis ja kuluttajat ovat näitä ryhmiä. Kuluttajat ja PK-yritykset voivat todellakin osallistua kansallisiin valtuuskuntiin isokomiteoissa ja ne toimivat varsin tehokkaasti. Uskon, että mahdollisuus olla maatesti lähellä kiinnos, kiinnos, sidosryhmiä on erittäin tärkeää, pitää pitää vahvistaa. Sitten järjestöllä on yhteydet ison komiteoihin ja normaalin kysymyksessä on, käsitellään laatujärjestelmiä, matkailua ja siihen liittyviä palveluita. Tämän verran palveluista, joista jo puhuttiin. Sitten Enekistä vielä teidän työtä myös ympäristökysymyssä ergonomisissa kysymyksissä ja niin edelleen. Sitten on erityisiä ryhmiä isossa, kuten kuluttajapolitiikka-työryhmä, Sekin tarkastelee erityisesti kuluttajakysymyksiä. Kun katsotaan globaaleja muutoksia ja ison reagointia näihin muutoksiin, tulee selväksi, että kestävyys kun siis puhumme standardista, niin me emme puhu pelkästään insinööritaidon standardissa tai taloudessa sellaista, vaan tietysti tästäkin on kyse, mutta kyse on myös kestävyydestä, ympäristökysymyksistä, yhteiskunnallisista vaikutuksista. Te voitte tästä nähdä, että on varsin laaja kirjo uusia teknisiä komiteoita, joita on viime, viimeisen viiden vuoden aikana perustettu. Ja tässä on reagoitu markkinoiden tarpeisiin. Tiivistäen haluaisin lainata maailman talousfoorumia jossa kuvattiin kuutta pääriskejä, ilmastonmuutos, finanssipoliittinen kriisi, geopoliittiset konfliktit, energian vaihtelevaisuus, talouden e- erot ja hallinnon epäonnistuminen. Mikä näistä ei ole puhtaasti taloudellisia tai teknisiä kysymyksiä? Kuitenkin ne kaikki vaikuttavat yritystoimintaan, hallituksiin, kuluttajiin ja moniin muihin sidosryhmiin, jotka käyttävät ja luottavat kansainvälisiin standardeihin vastauksia näihin kysymyksiin. Voidaan säätää lakeja tietenkin, mutta ehkä jotkut, joissakin tapauksissa ehkä määritelmäkysymyksissä voitaisiin tukeutua kansainvälisiin standardeihin. Ja kun tarkastellaan tätä ryhmää vielä kerran, niin määritelmä ja se, että on kansainvälisiä määritelmiä yhteisistä termeistä uusilla alueilla, niin mielestäni tämä on erittäin tärkeä alue standardoinnissa. Mitä siis me oikeastaan teemme? Me haluamme lisätä luottamusta kautta arvoketjun, kautta maailman luottamusta kauppakumppaneiden kesken sekä täällä että Euroopassa että kansainvälisesti. Yksi kysymys, joka aikaisemmin tuli esille, oli, miten saamme arvoa standardeista niille, jotka todellakin osallistuvat tähän toimintaan ja miten sitten ne hyötyvät, jotka eivät osallistu, vieläkin tärkeämpi asia. Ja mielestäni tässä on kaksi tasoa. Mo- molemmissa ison jäsenet ja muut standardointiorganisaatiot ovat tehneet paljon työtä ja mielestäni on valtava mahdollisuus toimia paljon yksinkertaisemmin ja selkeämmin. Tässä on neljä lainausta Eurooppaa, esimerkkejä ja monet näitä tahoja täältä saissakin paikalla. Ja tämä osoittaa, minkälaista taloudellista merkitystä standardilla on. Samoin yritysmaailmassa on suuri merkitys. Yksinkertaisesti minä uskon, että meidän pitää osoittaa yrityksille, pienille ja suurille, mitä ne tästä hyötyvät. Ne tulevat mukaan vain, jos näkevät jotakin lisäarvoa. Ja varmastikin yksi avainkohta, joka pitäisi ottaisiin paljon vahvemmin, on kohta numero neljä. Se, että ei osallistu standardointiin, antaa päätöksenteon kilpailulle, lahjoittaa sen niille. Jos ei välitä, ei vaivaudu. Jos välittää, niin tulkaa sitten mukaan. Se on teidän etujenne mukaista yrityksen kannalta ajatella, jos haluatte, että kilpailijat sääntävät teille säännöt, niin pysykää sitten syrjässä kaikki mokomin. Sitten joitakin selkeitä konkreettisia esimerkkejä standardien arvosta. Sitä tarvitaan. Ja ISO on julkistanut juuri tällaisen asiakirjan. Tässä on näitä tapaustutkimuksia, joita yritykset ovat laatineet kautta maailman. Osia osoittavat, että standardit lisäävät myyntiä, parantavat markkinoille pääsyä tai lisäävät kuluttajan luottamusta, asiakkaan luottamusta, parantavat tehokkuutta ja näin vähentävät myös sitten kustannuksia. Ja tämä lisää voittoja Jotkut näistä esimerkkeistä ovat, liittyvät pieniin yrityksiin. Sitten Euroopan osallistuminen ison toimintaan. 70 prosenttia ison jäsenyydestä tulee Euroopasta, EUsta. Te olette oikeastaan kaikissa teknisissä komiteoissa mukana ja teidän panoksenne on kyllä huomattava. Jos muistatte 70 prosenttia vielä hetken ajan, niin itse asiassa teillä on valtava merkitys isossa. Yksi avainalue Vienan sopimus, Viinin sopimus on ollut jo voimassa aika pitkään, joten siihen, siihen liittyvät edut näette tästä selkeästi. Erityisesti ison kannalta katsottuna se lisää todennäköisyyttä, että iso standard hyväksytään myös eurooppalaisen standardeja, mutta myös eurooppalaisesta kannalta katsottuna tämä lisää sitä mahdollisuutta, että eurooppalaiset standardit hyväksytään kansainvälisen standardeina myös. Ja molemmissa tapauksissa vaikuttaa myös aikatekijä. Voitte nähdä tästä kuvasta että itse asiassa Eurooppa viinisopimuksen kautta vaikuttaa huomattavalla tavalla ison käsittelemiin asioihin. Sitten kansallisista delegaatioista ja tästä kansallisten valtuuskuntaperiaatteista äh, äänestyssäännöistä. Tämä periaate on ison toiminnan ytimessä ja muissa järjestöissämme. Meidän jäsenemme, isännät, isäntä, no, isäntävaltiot, sihteeristöt, haluat, että sidosryhmät ovat mukana ja toimivat pohjalta ääni per maa. Entä sitten? No, ison yritysmalli. Me toimme avoimuuden, seurattavuuden, puolueettomuuden, konsensuksen pohjalta ja kaikkien muiden kaikkia muita asioita kehitetään, joita VTOssakin on. Meidän pitää olla globaalisti relevantteja ja uskon, että jotkut tästä ovat jo tänään puhuneet. Meidän täytyy toimia paremmin, nopeammin, yksinkertaisemmin. Meidän pitää myös varmistaa, että kunnioitamme resursseja, joita käytetään, kun kehitetään standardeja. Täällä on puhuttu paremmasta, yksinkertaisemmasta, nopeammasta. Nämä kaikki kolme tavallaan tarvitaan. Meidän pitää toimia yksity, yksinkertaisemmin siinä, miten standardeja kehitään. Meidän pitää toimia nopeammin, meidän ei tarvitse hukata ihmisten aikaa yhtä lailla. Jotkut ovat puhuneet eri aloista, mutta tässä pitää puhua myös olosuhteista. Esimerkiksi rakennusmateriaalit. Rakennusmateriaalit niitä pitää kehittää niin nyt nopeasti, että voit kestää myös maanjäristyksiä. Sitten tiedotusvälineet, ISO tekee työtä näissä asioissa. Esimerkiksi me käytämme Webexiä niin, että osallistuminen voi olla suoralinjaista. Sitten toiseksi me käytämme sosiaalista mediaa ja internetiä käytämme valtavasti. Kehottaisin jäseniä, jos teidän on vaikea päästä nukahtaa illalla, niin tutustukaa ison nettisivustoon. Näette, että siellä löytyy paljon tietoa siitä, mitä me oikein teemme. Ja pyydän anteeksi, että tässä hiukan ylitin puheaikana. Kiitoksia. Oikein paljon kiitoksia. On mukavaa, että voitte olla täällä. Ja kuten varmasti tiedätte, me olemme valikuntana käyneet isossa myös pari kertaa. Me seuraamme siis tätä prosessia tarkkaan. Seuraavana Rama Rasko Ansista. Olkaa hyvä. Kuusi minuuttia pyydän. Kiitos erittäin paljon puheenjohtaja. Minä olen Amy Marasko ja olen jäsen johtokunnassa Amerikan kansallisessa standardointi instituutissa ja puhun Ansin puolesta tänään ja haluan jakaa teidän kanssa äh, sitä, että meidän johtokuntamme pitää erittäin hyvänä tätä kutsua tulla tänne mukaan tämän päiväisen kuulemiseen. Niille teistä, jotka eivät tunne meidän toimintamme, ANSI on noin sata vuotta vanha äh, järjestö, ja se koordinoi amerikkalaisen standardointijärjestelmää ja me olemme myös osallisena isossa ja ISOssa ja me edustamme Yhdysvaltoja monilla alueellisilla foorumeilla. Minä haluaisin jakaa hieman amerikkalaisen lähtökohtaa tähän standardointiin. Meillä on tällainen pohjalta alhaalta ylöspäin menevä järjestelmä, eli toimijat määrittelevät standardointimenetelmät. Ja olemme tekemisissä monien sidosryhmien kanssa, kuluttajaryhmien kanssa esimerkiksi ja muiden järjestöjen kanssa, ja ne esittävät meille kantansa. Me uskomme, että tämä monipuolisuus on se, mikä antaa meille vahvuuden. Vahva standardointijärjestelmä liittyy menestykseen globaalissa taloudessa. Yli 100 000 standardia on kehitetty Yhdysvalloissa meidän standardin kehittämisjärjestöissä ja eri komiteoissa. Yli 10 000 näistä standardoista on annettu isolle ja ne on hyväksytty amerikkalaisina standardeina. Ja tämä osoittaa sen, että nämä asiakirjat ovat meidän vaatimuksemme mukaisia ja vastaavat meidän prosessejamme. Sitten osallistuminen standardien kehittelyyn, se on avointa kaikille sidosryhmille. Tähän liittyy hallituksen järjestöt, yritykset, pk-yritykset, kuluttajaryhmät ja niin edelleen. Kaikilla on mahdollisuus osallistua tähän prosessiin. Ja ANSin standardin kehittäjät pyrkivät varmistamaan sen, että PK-yritykset pystyvät osallistumaan tähän prosessiin. Joissakin tapauksissa yli puolet niistä, jotka osallistuvat teknisiin komiteoihin, työskentelevät PK-yrityksille ja heidän osallistumisensa varmistaa sen, että meillä on mukana viimeisimmät teknologiset kehitykset. Monet standardit perustuvat tutkimuksiin – ja PK-yritykset osallistuvat näihin huolimatta niiden budjettirajoituksista. Me käytämme verkkoon perustuvia välineitä ja se hyödyttää ja se nopeuttaa myös standardien kehittelyprosessia. Ja näillä taataan se, että kuluttajat pystyvät myöskin osallistumaan tähän prosessiin. Standardijärjestelmä Yhdysvalloissa perustuu yksityisen sektorin, mutta hallitus käyttää standardeita erittäin paljon ja se osallistuu aktiivisesti standardien kehitystyöhön. ANSI on aina halunnut vahvaa kumppanuutta julkisen ja yksityisen sektorin välillä. Ja yksi esimerkki tästä on tämä kansallinen teknologisiirto lainsäädäntö. Sen mukaan me pystymme osallistumaan yksityisen sektorin johtamiin standardointikehitysmenetelmiin. Sen jälkeen kun tämä lainsäädäntö hyväksyttiin 90-luvulla, niin tämä on parantanut tehokkuutta ja vähentänyt päällekkäistä työtä ja vähentänyt kustannuksia. Noin 10 000 standardia on otettu mukaan tähän Yhdysvaltain hallituksen asetukseen ja tähän liittyvä asiakirja. Siinä pitää olla siis pitää olla käytössä tietyt attribuutit, jotta standardia voidaan käyttää. 14. lokakuuta Yhdysvaltojen tieteellinen neuvosto antoi raporttinsa, jossa puhuttiin standarditoiminnasta, joka vastaa kansallisiin prioriteettikysymyksiin. Ja tämä löytyy www standards.com-sivustolta. Ja tässä puhutaan puitteista, jotka äh, ovat otettu huomioon standardikehittelymenetelmissä. Ja tässä on tiettyä äh, ohjaus tai ohja, ohjaamista standardien kehittämistoiminnassa. Ja tätä pyritään, pyritään toimimaan teollis- ja tekijän oikeuksien puitteissa. Nämä ovat erittäin tärkeitä tekijöitä meidän standardien kehittelyssä ja kun tämä mainitaan asetuksessa, tämä on erittäin tärkeä Yhdysvaltojen standardointistrategia ottaa huomioon kaikki nämä prosessit. Tässä asiakirjassa on visio ja tarkoitus yhteisille puitteille, jota voidaan käyttää kaikkien sidosryhmien osalta niiden standardointitavoitteiden saavuttamiseksi. Kaikki ryhmät pystyvät määrittelemään sen, että mikä on menestyksekästä standardointia sen omille sidosryhmälle. AMSI on mukana järjestelmissä, jossa määritellään standardien kehittämisen aikarajat, jotka kehitellään eri prosesseja. Tämä sama pätee myös vaatimuksenmukaisuusvaatimuksiin. Ja meillä on tässä näkyvä asiakirja, joka selittää tämän prosessin tarkemmin. Lisäksi on tärkeää tietää, että sidosryhmät puhuta, puhuvat globaalista standardoimisesta ja tässä puhutaan ISOssa pääasiassa. Ja nämä standardit ovat VTOn periaatteiden mukaisia. Nämä ovat maailmanlaajuisesti relevantteja ja me vahvistamme nämä periaatteet. Meidän mielestämme pitää on monia teitä saavuttaa maailmanlaajuisesti hyvät standardit. Puhutaan sitten esimerkiksi suorasta osallistumisesta tai muista tavoista. Näiden pitäisi nämä eivät koskaan saisi olla esteitä kaupankäynnille. Niiden pitäisi vastata markkinoiden tarpeisiin. Yhdysvaltojen järjestelmä on avoin ja sitä on pidetty usein mallina ja me pyrimme vastaamaan kaikkiin kaikkien tarpeisiin ja pyrimme järjestämään sellaisen kauppajärjestelmän, jossa ei ole esteitä. Kiitos erittäin paljon tästä mahdollisuudesta tulla puhumaan tänne. Kiitos. Thank you very much for a very comprehensive presentation. Um... Kiitos oikein paljon tuosta esityksestä. Noin kahdeksan minuuttia teille puheaikaa. Tämä oli erittäin hyödyllistä. Kiitos myös taustamateriaalista. Jotkut varmasti haluatkin saada nyt nämä mainitsemanne asiakirjat, jotkut niistä käyttöönsä. Veton periaatteeseen viittaminen Varmasti voimme palata tuohon, jos meillä on aikaa vielä esittää kysymyksiä. Sitten herra Wang, pahoittelen kiinankielistä minun taitoa, niin mutta teillä on puheenvuoro kuudeksi minuutiksi. Kiitos paljon. Feng Gang on nimeni, puheenjohtaja. Olen erittäin iloinen, että saan mahdollisuuden selvitellä standardoinnin asemaa Kiinassa. Chongangin tilalla hänen nimensä on tuossa minä haluaisin esitellä kahta asiaa. Ensin antaa katsauksen standardoinnin tilaan Kiinassa ja sitten yhtenäistäminen kansainvälisiin standardeihin. Ensin puhuisin siitä, miten Kiinan standardointi toimii kolmen näkökulman kautta. Ensinnäkin kansallinen standardointielin Kiinassa. Kaksi tasoa haluaisin esitellä. Kansallinen taso ensin ja toiselta provinssien taso, kansallisen taso on luomassa Kiinan kansallisen tason standardointia, yhtenäistä kansallista järjestelmää. Ja esit, myöskin edustaa Kiinaa yhteistyössä ISO, ISE ja muihin kansainvälisiin ja alueellisiin standardointijärjestöihin. Provinssien tasoilla paikallishallinto tai ladun ja teknisten arviointi virastojen tasolla on arvioida omaa aluetta suunnittelu, hyväksyntä ja standardien rekisteröinti. Eli haluaisin keskittyä puheenvuorossani kansallisen tasoon. Kansallinen tahon on vastuussa erityisesti siitä, että kehitellään lainsäädäntöä standardoinnista. Toiseksi, että luodaan strategiset tavoitteet standardoinnille Kiinassa, mukaan lukien koordinointi kehityksen ja kansallisten standardien uudelleen tarkastelun yhteydessä ja sitten kansallisten standardien hyväksyminen. Myös yhteistyö kansallisten teknisten komiteoiden kanssa, jotta voidaan todeta, mitä teknistä kehitystä on tapahtunut standardointiin liittyen. Myös se, että koordinoidaan ja rekisteröidään eri alojen eli alueiden standardeja ja täytäntöönpannaan kansallisia standardeja ja hallinnoidaan tietojärjestelmää kansallisesta standardoinnista. Ja vielä edustaa viimeisenä Kiinaa yhteistyössä ISO, ISE ja muihin kansainvälisiin ja alueellisiin järjestöihin. Allekirjoittaja täytäntöpanna kansainvälisiä sopimuksia standardoinnista. Toinen seikka, jonka haluan esitellä, on miten standardointia hallinnoidaan Kiinassa. Tästä kuvasta saatte vähän alustavaa tietoa siitä, miten standardointijärjestelmä Kiinassa toimii. Tässä kuvan pohjalla on tekniset standardointikomiteat, joilla on hyvin tärkeä rooli. Ne luovat standardeja omasta aloitteesta – tai jonkun tietyn viraston antamana tehtävänä provinssien alueiden toimesta tai ministeriöiden Kiinan hallitusten tai viranomaisten puolelta tai sen itsensä aloitteesta. Jos standardiehdotus joka hyväksytään provinssi- tai paikallistasolla, siitä voi tulla alueellinen standardi Kiinassa, jos ehdotus hyväksytään ministeriöiden aloitteesta, niin siitä määritellään sektorikohtainen standardi. Ja jos ehdotus hyväksytään SACssä, niin siitä tulee kansallinen standardi Kiinassa. I want to uh, explain that the, uh, there's a totally, after no there's totally about uh, 400... Kaiken kaikkiaan 497 teknistä komiteaa Kiinassa, jotka tekevät työtä näitä, näissä asianomaisissa organisaatioissa puheenjohtaja keskeyttää. Joudun hiukan hoputtamaan teitä. Tiedän, että teillä on paljon tässä katettavana. Voisitteko ehkä lyhyesti ihan minuutissa puhua tuosta kansainvälisestä ulottuvuudesta? Selvä. Kiinan standardointi komitean luomisen jälkeen vuonna 2001 standardointityö on edistynyt valtavasti. Standardointityötä tukee Kiinan hallitus, se on markkinajohteista. Teollisuus on mukana koordinoimassa instituutit myös markkinoiden eri sektorit ja eri sidosryhmät ovat edustettuna. Kansallinen standardijärjestelmä on periaatteessa muodostettu niin, että puhutaan elintarviketurvallisuudesta, tuoteturvallisuudesta, teollisuudesta, siitä, miten voidaan huolehtia esimerkiksi energiatehokkuudesta, uudesta teknologiasta ja myöskin ympäristö, ympäristön suojelun alasta. Toisessa osassa haluaisin puhua yhteen toimivuudesta kansainvälisten standardien kanssa. Kiinan hallitus pitää hyvin tärkeänä kansainvälisten standardien hyväksymistä. Kun ensin ehdotetaan kansallista standardia kansallisen standardointikomitean toiseksi tutkimusohjelmia, jotka liittyvät yhteistyöhön, kansainvälisen hyväksynnän ja talouden tuen antaminen. Sitten kansallisten standardien päivittäminen, jotta ne noudattaisivat enemmän kansainvälisiä standardeja, hyväksytään nopeammin. Kaiken kaikkiaan yli 80 prosenttia – standardeista. Esimerkiksi lääketieteen laitteissa tai laivakuljetuksissa hyväksytään kansainvälisesti. Muutenkin yli 98,5 prosenttia on hyväksytty. Kansainvälisten standardien hyväksyminen on lisännyt tuotteiden laatua ja prosessien laatuja. Näin voidaan suojella kansalaisten terveyttä ja parantaa elinympäristöä. Tämä auttaa kiinalaisia tuotteita myöskin välttämään turhat tekniset kansainvälisen kaupan esteet puheenjohtaja keskeyttää. Voisitteko saada puheenne nyt päätöksen? Te olette puhunut jo kahdeksan minuuttia. Meillä on nämä kalvot kyllä. Voimme ehkä tutustua niihin myöhemmin. Päätänkö tähän? Jos se teille vain sopii, sanoi puheenjohtaja. Kiitos oikein paljon. Hyvin selkeästi ymmärsimme varmasti teidän viestinne ja ehkä teille osoitetaan kysymyksiä, mutta muuten tämä ei ole ihan reilua muita puhujia kohtaan, mutta kiitos oikein paljon tästä alustuksesta. then to, uh, Mr. Seuraavana David Dossett Senelekistä. Olkaa hyvä. Okay, thank you very much. Minutes. Thank you very... Kuusi minuuttia enimmillään. Thank you to Rapporteur. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän esittelijää kutsusta. Haluaisin vain lyhyesti kommentoida sen, niin Senelekin kansainvälisistä yhteyksistä, erityisesti ICO, IECEn, e Stille jo puhui ISOsta, mutta nämä järjestöt, jotka tässä näette, kansallisesti ja kansainvälisesti. Ja meillä on tämä Viinin sopimus, ison ja sitten Dresden sopimus taas liittää meidät IECen. IECen. Tässä näyttää nämä periaatteet näistä sopimuksista. Ne ovat todellakin hyviä. Vältetään päällekkäisyys kahdella tasolla. Me haluamme samanlaiset standardit Eurooppaan maailmantasoisesti myös. Ja Me teemme sopimuksia myös jaosta joko asia hoidetaan Euroopassa tai kansainvälisesti, eikä molemmissa paikoissa. Ja myös sitten sovellamme samanaikaista kommentointia ja hyväksymismenettelytapaa näissä luonnoksissa. Eurooppalainen äänestys periaate on sama kuin Nitsan sopimuksessa. Sitten mitä tuloksia näistä, so- näistä sopimuksista on? Näette Viinin sopimuksesta tässä tulokset. Tässä on lähes sama kuin Rostil näytti aikaisemmin. 30 prosenttia Seinin standardista on sama kuin isossa. Ja sitten tullaan Senelekiin ja Dresden sopimukseen, joka on nyt voimassa vieläkin enemmän kuin 20 vuotta. Ja nyt ollaan noin 75 prosentin tasolla. Ne ovat joko identtisiä tai varsin samanlaisia kuin isostandardit. Sitten kun puhutaan harmonisoidusta standardista, siis ne standardit, joita laaditaan vastauksena lainsäädäntöön 20 prosenttia senin harmonisoidusta standardeista ovat samat kuin isossa. Ja sitten kun tullaan IEC, niin sieltäkin 75 prosenttia standardeista on identtisiä tai hyvin samanlaisia kuin IECssä. Mitä hyötyä näistä sopimuksista sitten on? sidosryhmät määrittelevät, mitä standardeja tarvitaan kansainvälisesti ja eurooppalaisesti, joten asia, asiasta kiinnostuneet vievät tätä asiaa eteenpäin. Sitten Euroopan, eurooppalaisten ja globaalien standardien harmonisointi tekee helpommaksi viennin eurooppalaisista yrityksistä globaalille markkinoille. Ja vieläkin tärkeämpää, se varmistaa sen, että tänne tuodut tuotteet ovat standardeja vastaavia. Ja vieläkin parempi, jos käytetään harmonisoita standardeja silloin. Vaatimusten mukaisuus toteutuu eurooppalaisen lainsäädännön kanssa. Me uskomme, että nämä sopimukset ja niiden toiminta, menestyksekäs toiminta tarkoittaa sitä, että sen ja senelle ovat kaikkein tehokkaimmat alueelliset kumppanit isossa ja IECssä. Mm, edelleen menemme pidemmälle kuin viralliset sopimukset ja teemme kumppanuuksia globaaliksi harmonisaatioksi, tai pyrimme globaalin harmonisaatioon, että voidaan avata globaalit markkinat eurooppalaisille valmistajille, tai esitetään kaupan teknisiä esteitä, jotta jaetaan asiantuntemusta alueiden välisesti maiden kesken, jotta voidaan auttaa sitten yhteistyötä kansainvälisissä yhteyksissä, näin voidaan tuota tukea myös laadukkaiden infrastruktuurien aikansaamista. Meillä on monenlaisia tekniikoja käytössä, erilaisia verkottumisyhteyksiä, sopimussuhteita, osallistumme standardointiin kahdenkeskisessä säännöllisessä vuoropuhelussa ja annamme myös teknistä apua, jotta voidaan kehittää standardielimiä muualle maailman. Tämän ohjelman tuloksena voitte nähdä tästä kuvasta, että meillä on 19 kumppania EU-naapurustossa. Meillä on tällainen kumppanuus Australian kanssa, sitten meillä on tällaisia näkyvyysprojekteja etsikollegojemme kanssa Kiinassa ja sitten varsin pian saamme vastaavan Intiaan. Tämä otettiin aikaisemmin esille. Intia-projekti tulee etenemään me tuemme kovasti komission ehdotuksia tästä. Meillä on säännöllistä vaihtoa Ansin kanssa. Itse asiassa vierailimme juuri Washingtonissa heidän luonaan ja meillä on y- ymmärrysmuistioita, yhteistyösopimuksia monien alueiden kanssa, Amerikassa, Afrikassa, Venäjällä, Meillä on yhteinen sopimus Persianlahden valtioiden kanssa. Sitten sopimuksia on myös, niin kuin tässä sanottiin, Kiinan kanssa, Japanin kanssa, Korean kanssa, Kanadan kanssa. Kaikki nämä kansainväliset kumppanit ovat sellaisia, joiden kanssa meillä on kahdenkeskisiä järjestelyitä olemassa. Sitten ihan vain näytän, miten eurooppalainen standardi vaikuttaa kautta maailman. Tämä on kiinnostavaa. Eurooppalaiset standardia käytetään oikeastaan kautta koko maailman tiettyjen tuotteiden kohdalla. Kiitoksia kovasti ja pidin vissiin ilmeisesti aika hyvin kiinni aika rajoista, niin kiitoksia. Meillä lähti kello käymään vähän myöhässä, mutta joka tapauksessa kiitos oikein paljon. Tästä saimme paljon tietoa ja huomasimme myös, että hissit ja rullaportaat noudattivat samoja standardeja. Nyt Dirk Weiler puhuu meille Etsin näkymistä ja sitten David Wilkinson yhteisestä tutkimuskeskuksesta. Dirk Weiler ensin, olkaa hyvä. Thank you very much for... Kiitos puheenjohtaja kutsusta tulla tänne puhumaan Etsin puolesta ja täydentämään niitä kantoja, joita muut Euroopan standardit järjestöt ovat kertoneet. Minun täytyy sanoa, että olen iloinen siitä, että sinulla Malcolm on suhteita etsiin, koska me olemme ymmärtäneet sen, että meillä on sama solmio, joka on etsisolmio. Niin, haluaisin esitellä kolme huomiota. Etsi pitää hyvänä Euroopan standardointijärjestelmän uudistamista ja kiitos, että saimme tämän luonnoksen ja tämän paketin. Me ymmärrämme ja tuemme Euroopan komission ehdotuksia, jossa pyritään eh, hyväksymään nämä tietyt ehdot eh, julkisissa hankinnoissa. Tässä on tietysti avoimuus eh, keskeisessä osassa ja me uskomme, että tämä on erittäin tärkeää EUn maailmanlaajuisen kilpailukyvyn kannalta pitää eurooppalainen teollisuus kilpailukykyisenä standardisoinnin alalla. Standardeita ja eritelmiä voidaan käyttää huolimatta siitä, että mistä ne ovat peräisin, eli tulevatko ne konsortioista vai muualta, ja sitten voimme myös käsitellä alueellisia erityisvaatimuksia paremmin. Sitten toinen kommentti, jonka halusin sanoa, on se, että me odotamme, että Euroopan unioni edistää sen omia elimiä, että niiden työtä levitettäisiin maailmanlaajuisesti asianmukaisin keinoin. Ja nämä keinot voivat olla erilaisia riippuen alasta. Ja tämä televiestintäala on erilainen muista aloista. Meillä on näitä eroja, tämä on historiallinen kehitys ja ehkä muistatte, että etsi tahallisesti luotiin vuonna 1988 ja se, olisi, se tarkoitus oli olla eurooppalainen elin, jossa toimijat voisivat yhdessä kehittää standardeja ja tämä on tuonut eurooppalaisen markkinajohtajuuden tällä televiestintäalalla. Tämä on tehty siten, että ollaan luotu korkeatasoisia standardeja Euroopassa ja sitten ne on tehty maailmanlaajuiseksi erilaisten mekanismien avulla ja olemme olleet yhteistyössä muiden kansallisten ja alueellisten standardointijärjestäjien kanssa, esimerkiksi Kiinan kanssa, Antis järjestön kanssa Yhdysvalloissa ja myös Japanin ja Korean kanssa olemme tehneet yhteistyötä. Ja nyt meillä on viisi kolme miljardia järjestelmän käyttäjää matkapuhelin alalla maailmanlaajuisesti tätä on kehitelty. Meillä on yli 90 yhteistyösopimusta eri järjestöjen kanssa ja sitten toinen tapa muuttaa tämä toiminta maailmanlaajuiseksi on se, että käytetään äh, eurooppalaisten ja muiden elinten äh, yhteyksiä. Sitten kolmas kommentti, jonka haluaisin sanoa, on se, että meidän mielestämme on tärkeää ottaa käyttöön kontrolloidusti se, että miten foorumit ja konsortiot voivat tulla hyväksytyiksi näissä standardimenettelyissä julkisissa hankinnoissa. Me tarvitsemme sen, että otetaan huomioon tämä monen sidosryhmän foorumi ja sitten otetaan huomioon myös päätöksentekomenettely tällä foorumilla ja tehdään avoimia prosesseja, mitä tulee tekijän oikeuksiin esimerkiksi. Me toivomme, että komissio asettaa tällaisen foorumin, tämän vuoden loppuun mennessä, jotta me voimme ryhtyä työskentelemään tällä ensi vuonna. Ja sitten kun asetus hyväksytään 2013, niin tämä olisi käytettävissä. Sitten vielä huomio, joka liittyy pk-yritysten osallistumiseen ETSissä ja näissä kumppanuushankkeissa, joita me kehittelemme, tässä PK-yritysten osallistuminen on noussut viime vuosien aikana tai lisääntynyt viime vuosien aikana. Ihan lopuksi haluan sanoa, että meidän mielestämme standardit ja eritelmät, kuten olemme kuulleet monen kertaan tänään, ne on vapaaehtoisuuteen perustuvia, jotka kehitellään eh, teollisuuden alalla ja ne niistä pyritään tehdä maailmanlaajuisia ja sääntelijöiden pitäisi vaikuttaa tähän markkinalähtöiseen prosessiin vain silloin, kun se on tarpeellista poliittisten syiden vuoksi, esimerkiksi kilpailukyvyn tai resurssien vähyyden vuoksi. Etsi toteuttaa näitä ajoissa. Kiitos. Kiitos oikein paljon hyödyllisistä näkökannoista. Viimeisenä puhujana David Wilkinson yhteisestä tutkimuskeskuksesta kertoa hiukan näistä toimista. Teillä on ilmeisesti siellä paljon esitettävää. Ne pitää ehkä sitä aika nopeasti nuo kalvot. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Edustan yhteistä tutkimuskeskusta täällä tänään. Yhteinen tutkimuskeskus, kuten monet teistä tietävät, on Euroopan komission sisäinen tutkimuskeskus. Me luemme tietoa, jonka pohjalta voidaan valvoa ja kehittää EUn politiikkaa. Yhteinen tutkimuskeskus. Osallistuuko se standardointiprosessiin? Itse asiassa avain tässä on se, että tänä päivänä monet standardit vaativat sitä, että otetaan alusta asti huomioon tasapaino, totta kai tehokkuus, tehokkuuden ja tuottavuuden ja kilpailun kyvyn välillä, mutta toisaalta on otettava huomioon myös ympäristön suojelu ja kuluttajien suojelu. Joten oikea tasapaino on löydettävä ja oikea yhteys sääntelyprosessin ja teollisuuden alan huolten välillä. Keskeistä on se, että tutkimustiedon kautta voidaan usein tuoda keskeinen elementti mukaan jotta voidaan huolehtia siitä, että saadaan oikea tasapaino kaiken kaikkiaan. Joten yhteinen tutkimuskeskus tekee esinormatiivista tutkimusta, harmonisoi menetelmiä ja tuo esiin menetelmiä, joita käytetään standardointikomiteoissa. Ja me esitämme paljon tällaisia viite mittauksia materiaaleja, jotka ovat tärkeitä standardointiprosessissa lyhyesti niistä aloista, joilla toimimme energia, liikenne ja kuljetus. Ihan esityslistamme kärjessä digitaaliagenda, turvallisuus ja kuluttajan suojelu hyvin tärkeänä. Vähän aikaa sitten tuotimme keskeistä tietoa, joka liittyy tai nähdään komission ehdotuksessa, kun määritellään nanomateriaalit. Yksi esimerkki Yhteinen tutkimuskeskus on usean vuoden ajan hoitanut Estrassa laboratoriota, jossa tutkitaan sitä, miten mitataan autojen ja muiden ajoneuvojen päästöjä. Tämä on tärkeää sääntelytyössä ja standardointityössä myös EU:ssa. Itse asiassa olette nähnytkin komission paketissa – selkeästi sen, että siellä on asema yhteisellä tutkimuskeskuksella, jossa sanotaan, että yhteinen tutkimuskeskus antaa tutkimustietoa oman asiantuntemuksensa pohjalta niin, että tämä asiantuntemus otetaan huomioon. Taloudellinen tuottavuus, sosiaaliset tarpeet, kuten ympäristön osalta kestävyys ja turvallisuushuolet. Lisäksi tuemme pitkälti ennakointiprosesseja, joissa komissio – näkee, mitä mahdollisia tulevia standardoinnin tarpeita on olemassa. Yhä enemmän kysymys on nähtävä globaalimpana. Teollisuus muuttuu globaalimmaksi ja jos halutaan pääsy globaaleille markkinoille, on katsottava tätä tasapainoa ja saatava tutkimustietoa tukemaan päätöksiä, joita tasapainoissa tehdään. Osa meidän tehtäväämme tässä on juuri tuo työ. Juuri tällä hetkellä teemme yhteistyötä kollegoiden kanssa Yhdysvalloissa. Me toivomme, että saadaan tällainen aie kirjelmä ensi viikolla jo transatlanttisen talousneuvoston, jossa tehdään siis työtä, joka luo lopulta standardit e-liikkuvuudelle ja älyverkoille. Ja tässä työssä voidaan nähdä, että meillä on monet organisaatiot mukana Atlantin molemmin puolin. Hyvin selvästi tämä on keskeinen kysymys, kun ajatellaan talouksien kehittymisen seuraavaa vaihetta. Ja on hyvin tärkeää, että tässä nyt tekniset standardit saadaan oikealle tolalle – Teollisuus voi investoida vasta sitten, kun tiedetään, miltä standardit tulevat näyttämään, minkä tasapainon mukaan ne rakennetaan. Eli mitä enemmän painostusta saadaan teollisuuden puolelta, monin puolen Atlantia saadaan sitten myös standardointityö kehittymään. Me aiomme konkreettisena askeleena asettaa kaksi yhteen toimivuuskeskusta. Yksi Ispraan Italiaan lähinnä Milanoa ja toinen Argonissa lähinnä Chicagoa. Ja näin todella saadaan tuota tutkimustietoa nopeasti, jota tarvitaan mahdollisimman pian. Voimme näin auttaa teollisuutta standardien luomisessa. Totta kai lopulta haluamme globaalit standardit. Meidän on pitänyt lähteä liikkeelle ja hyvä onkin lähteä liikkeelle kumppanuudesta ja nyt teemme voimakkaasti yhteistyötä amerikkalaisten kanssa tässä yhteydessä. Totta kai haluaisimme laajentaa tätä yhteistyötä niin, että voitaisiin ottaa muitakin maanosia mukaan. En esitä nyt tuota yksityiskohtaisemmin, kun siinä menisi vielä puoli tuntia, mutta yhtävedonomaisesti standardit ovat hyvin keskeisiä Euroopan kilpailukyvyn kannalta ja ajatellen globaalia teollisuustuotantoa – Tiede on tärkeä pohja hyville standardeille. Meidän on saatava kansainvälisempi lähestymistapa standardeihimme ja yhteinen tutkimuskeskus osana Euroopan komissiota antaa keskeistä tutkimustietoa standardien luomisen taakse ja standardointiprosessin kansainvälistämisessä. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Well, I'd like to thank you all very much indeed. Minä haluaisin kiittää teitä kaikkia oikein sydämellisesti. Pahoittelen, että meiltä on nyt aika loppunut sekä kysymyksiltä että vastauksilta, mutta olette täällä ehkä hetken vielä, joten kollegat voivat puhua teille suoraan, mutta tärkeää oli ottaa globaalit aspektit mukaan. Meillä oli tässä hyvin kunnianhimoinen aikataulu, mutta tämä oli kollegalle varmasti arvokasta. Erityisesti, että tutkimuskeskus ilmeisesti oli ensimmäistä kertaa nyt tässä läsnä ja hyviä uutisia transatlanttisesta sopimuksesta, joka allekirjoitettaneen ensi viikolla. Nyt toivoisin, että esittelemme, Lara Komi voisi esittää muutamat loppusanat. Ja sitten kerromme aikataulun tulevista toimistamme. Ja pyytäisin kaikkia puhujia ja kaikkia muita, jotka ovat seuranneet tätä, jatkamaan työtä tämän kysymyksen parissa. Lara Komi, loppupuheenvuoron varten. Joo, ringrazio nuovamente. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin jälleen kiittää vilpittömästi kaikkia teistä, jotka osallistuivat, koska teidän panoksen on äärimmäisen arvokasta, välttämätöntä ja hyödyllistä. Sama koskee myös varjoesittelyitä, koska heti yli huomenna aloitamme vi- täydentämään tätä tekstiä yhdessä niin, että voimme saada aikaan suurempaa yhdenmukaista tekstiin todellakin vilpittömät kiitokseni. Aamun ensiosassa näimme, kuinka tärkeää on ottaa huomioon nopeus, mutta tässä ei kuitenkaan laatu saa koskaan kärsiä. Yhdyn täysin muotoilun tässä, joka puhuu laadusta. Nopeus puhuu myös laadusta, koska tietysti varsin usein pitää toimia erittäin nopeasti, joilla jotta laatu voitaisiin jollakin sektorilla taata tietysti. Sitten toinen aspekti, joka tuli esille korostetusti, olivat pk-yritykset. Me näemme nyt sitten, miten voimme parhaiten varmistaa niiden osallistumisen äänestysmetodeen kautta, miten voimme varmistaa paremman koordinoinnin pk-yritysten toiminnan kesken ja miten varmistaa niiden edustuksellisuus kansallisesti ja eurooppalaisesti. Tarvitaan puitteet jonka komissio perustaa. Me mainitsemme tämän asian. Mietinnössä sitten tietysti yksityinen sektori pysyy mukana tekstissä, samoin tämä vapaaehtoisuus. Sitten haluan vielä tässä täsmentää, että täytyy valita tällainen eriytetty lähestymistapa mitä tulee eri luokkien e- edustukseen, koska usein keskitytään pieniin ja suurin yrityksiin, mutta tietysti ilmeisestikin pitää ottaa huomioon muitakin luokkia ja kategorioita koska, tai sektoreita, koska ne vaihtelevat keskenään. Sitten vielä tästä edustuksellisuudesta. Minä jo sanoin, että tätä käsitellään kansallisella tasolla, mutta myös Euroopan tasolla. En peittele sitä, että kollegojen kanssa haluaisimme edistää yhteisen tutkimuskeskuksen roolia. Tämän olen jo monta kertaa sanonut. Tekin puhuitte siitä, kun tutkittiin puiteohjelmaa, 18 puiteohjelmaa ja tehtyä raportteja, koska tutkimuksen innovaation suhtaus on varsin merkittävä. Ja tässä, jotta tätä yhteyttä voidaan hyödyntää, pitää käyttää hyväksi myös olemassa olevia rakenteita, pitää tehdä niistä vieläkin toimivammat yksityisellä sektoria, yksityissektoria ajatellen ja pk-yrityksiä ajatellen. Jos me emme käytä yhteistä tutkimuskeskusta, niin muut sitten käyttävät USA, ovat jo koputtelemassa ovella. Tervetuloa vaan, mutta aloitetaan nyt itse tämä toiminta et, ensin ja käytetään niitä verosuojelta, mitä on, on, on. Sitten rahoitus. Standardossa on selkeä prioriteetti, pitää myös yksinkertaista rahoitus malleja. Sitten tarvitaan tällainen foorumi, jonka kautta voidaan homogenisoida eri tahojen toiminta ja varmistetaan kaikkien paras osallistuminen. Täytyy ottaa meidän kaikki eurooppalaiset kansalliset kumppanit. Sitten tässä kolmannessa osuudessa puhuttiin varsin tärkeistä kysymyksistä. Kerron tämän myös varjoesittelylle. Kansainvälistäminen on varsin tärkeää, kun puhutaan eurooppalaisista järjestöistä, parhaimmista standardeista, laadukkaista standardeista. Se on hieno asia, mutta tarvitaan myös kansainvälistymistä, koska globaali kylähän vain kasvaa. Olemme yhä enemmän riippuvaisia muista, joten tavoitteet, joita asetamme, niiden pitää olla kunnianhimoisia eurooppalaisesti, mutta niiden pitää toimia myös kansainvälisesti. Ja kiittäisin teitä kaikki, jotka osallistuvat tähän kolmanteen osuuteen kuulemissa tietysti olen kaikkien käytettävissä. Jos te haluatte vielä jatkossa myöhemmin vaikuttaa tekstin laatimiseen, jonka esittelijänä toimin, puheenjohtaja sitten päättää toimintatavoista. Jos teillä on siis kommentteja, jotka haluaisitte minulle välittää, jos teillä on ehdotuksia, pyydän toimimaan tässä ennen joulukuun viidettä päivää, koska sen jälkeen pidetään mm, loppukokouksia mukana varjoesittelet, joten sen jälkeen sitten tämän työn jälkeen esitän mietintöluonnoksen vielä kerran. Kiitoksia. Myös tämä on ollut erittäin hyödyllinen aamupäivä minulle. Näin on voitu selvittää joitakin seikkoja, joita ei aikaisemmin oltu riittävästi selvitetty. Olemme tutkineet standardeja meillä on tällainen iso maisema kuva nyt tästä tilanteesta. Kiitoksia. Well, I'd like to thank you. Minä haluaisin, herra Komi, kiittää sinua kovasti siitä, että järjestit sihteeristön Kostasin kanssa, joka täällä ylhäällä istuu myös tämän kuulemistilaisuuden. Kiitän kollegoita myös. Lopuksi kertoisin vain suunnitelusta aikataulusta, kuten Lara sanoi. Hän kirjoittaa muutosehdotuksensa. Kuulen varjoesittelijöitä. Edustaja Kosesnik, joka oli strategiamietinnön esittelijä, on prosessissa mukana, joten näin saamme asiantuntemukseen jatkuvuutta yhdessä edustaja Schaldemosen, Mandersin, Ryllen ja Radionin kanssa. Kaikki olivat mukana myös ensimmäisen mietinnön yhteydessä. Lähdä pyrkii hienosti esittämään mietintö luonnokseen 22. päivä joulukuuta, näin joululahja meille kaikille. Ja sitten keskustelemme siitä 24. 25. tammikuuta. Ja sitten näytetään määräaika tarkistusten jättämiselle 7. helmikuuta 28. 29. helmikuuta niistä keskustellaan. on tarkoitus äänestää 20. 21. päivä maaliskuuta. Ja näin tämä asia saataisiin täysistuntoon noin toukokuussa. Tanska hän on puheenjohtaja seuraavalla vuosipuoliskolla ja puolalaiset hyvin jo tietävät nämä toimet. Tanska puheenjohtajavaltiona todella mielellään haluaisi edetä tässä neuvoston työryhmässä samanaikaisesti meidän työmme kanssa, koska me pidämme tätä hyvin tärkeänä osana 2020 strategiaa. Ja teidän esityksenne kaikki painottivat, kuinka merkittävää on se, että saadaan markkinat, jotka toimivat yritysten, kuluttajien, kansalaisten etujen mukaan. Kuluttajathan ovat sekä työntekijöinä että kuluttajina tässä mukana. Kiitos oikein paljon osallistumisesta. Anteeksi, että joudun hoputtamaan teitä, mutta kaikki teidän puheenvuoronne varmasti otettiin huomioon. Tätä kokousta pystyttiin seuraamaan myös netissä, joten kiitos kaikille, jotka seurasivat meitä. Ja se on siellä arkistossa, jos siihen haluatte vielä palata samoin kuin kopiot kaikista näistä esityksistä, jotka saimme. Siellä on arkisto, josta niitä voi etsiä uudestaan. Kiitos kaikille osallistuneille. Nyt päätän tämän osion. Valiokunta jatkaa kokoustaan kello kolmelta. Kaksi asiaa. Maa- ja metsätaloudessa käytettävien ajoneuvojen hyväksyntä ja EUn kansalaisuusaiheina. aiheina. Mielelläni tapaan valiokunnan jäseniä silloin uudestaan. Kiitos.